Eh, good morning. Eh. Hyvää huomenta. Tervetuloa valiokunta kokoukseemme tänään aamulla. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on keskustelu varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa. Hän on vastuussa työllisyydestä ja kasvusta, investoinnista ja kilpailukyvystä. Tämä on osa jäsenneltyä vuoropuhelua. Ja meidän kokouksemme tarkoitus on keskustella siitä, miten komission esittyn, edistynyt työohjelmansa osalta ja puhua myös tulevista aloitteista, keskustella siitä, miten lainsäädäntökysymyksiä on käsitelty, niitä, jotka on jo hyväksytty sekä komissiossa että parlamentissa, ja myös keskustella vuoden 2018 prioriteeteista tämän kauden loppupuolesta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, thank you. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kutsusta. Ymmärsin niin, että komissaari Pienkovska täällä juuri vieraili viime kuussa, joten minulla ei ole varmaankaan niin paljon lisättävää siihen, mitä hän jo sanoi, ja teillä on ollut tilaisuus keskustella komissaari Gabrielen kanssa digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä. Haluaisin tänään puhua kahdesta asiasta. Ensinnäkin arvioida hiukan, mitä ehkä on edessä myönteisinä haasteina sisämarkkinoilla lähivuosina. mitkä asiat luovat uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös mikä luo painetta sääntelijöihin, jotta sopeutetaan sisämarkkinat uuteen tilanteeseen. Sitten toinen asia, jota haluan kommentoida, niin kuin puheenjohtajakin sanoi, ehdotukset, jotka ovat jo täälläkin käsittelyssä. Jos sallitte, aloitan tulevaisuuden haasteista, kun katsotaan maailman taloutta, voi selvästi identifioida kaksi suurta megatrendiä. Ne eivät ole vain eurooppalaisia, vaan globaaleja sellaisia. Ja ne tulevat muokkaamaan markkinoita ja maailman tilanne tulee tästä muuttumana. Tässä on kyseessä kiertotalous, yksi megatrendi ja toinen keinoäly. Molemmat tulevat räjäyttävän tavallaan markkinat tässä muodossa, kun nyt ovat kiertotalous ollut tässä eturintamalla. Me olemme suurin markkina-alue, joka aktiivisesti on itse aloitteellisesti on alkanut miettimään, miten muutetaan sääntelyympäristöä, jotta luodaan kannustimia ja vauhditetaan yksityisen sektorin toimintoja kohti kiertotaloustapaa harjoittaa liiketoimintaa. Ja itse asiassa tämä on ollut todella jännittävää, kiehtovaa työtä komissiossa. Kun ajatellaan parhaimpia käytäntöjä Euroopan markkinoilla, kiertotalousliikemalleissa, ne ovat kaikki yksityisen sektorin innovointia, ja näin se pitää ollakin. Ja lainsäätäjän rooli on olla helpottajana, avustajana. Meidän pitää tunnistaa oikeat kannustimet, minkälaisia sääntelyitä pitää laatia, jos on mitään sellaista aluetta, jolla meidän pitää pikemminkin purkaa sääntelyä kuin uusia sääntöjä laatia, jotta voidaan rohkaista yksityistä sektoria siirtymään lineaarista toimintamalleista kierto tapoihin, kiertotaloustapoihin. Sitten viimeisin esimerkki, on, joka on todella kiinnostava ja joka tulee suurella tavalla vaikuttamaan siihen, miten kiertotalous kehittyy, on tämä muovistrategia, jonka hyväksyimme komissiossa noin neljä viikkoa sitten. Ja suurin osa näistä päätöksistä tai ajatuksista, joita meillä on, ne liittyvät sisämarkkinoihin. Nämä ehdotukset esimerkiksi on todettu, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovi, joka käytetään pakkauksessa, pakkauksessa se pitää olla, sen pitää olla kierrätettävää. Siis oikeastaan se, mitä aiomme tehdä, työ on vielä kesken, me haluamme luoda laatustandardeja muovi pakkauksille, koska tällä hetkellä ongelmana on se, että on valtavasti erityyppistä muovia, jota käytetään pakkausmateriaalina, eikä niitä kaikkia voi yhdessä kierrättää, koska laatu vaihtelee niin paljon. On myös muoveja, jotka sisältävät myrkyllisiä ainesosia, että ei voida käyttää elintarvikepakkauksessa, mutta voidaan kyllä käyttää muun tyyppisessä pakkauksessa paketoinnissa. Meidän pitäisi siis erottaa erityyppiset pakkausmateriaalit, muovit, jos haluamme uudelleen käyttää niitä. Siksi tarvitsemme Euroopan laajuiset laatustandardit. Tämä on siis sisämarkkina-aloite. Me haluamme luoda sisämarkkinat muovi äh, Sitten toinen konkreettinen esimerkki joka läheisesti liittyy sisämarkkinoihin, on luoda laatustandardeja kierrätylle, kierrätylle muoville. Vain 6 prosenttia kaikesta käytöstä muovista on kierrätettyä, siis oikeastaan ihan nolla tulos. Tässäkin on ongelmana on se, että meillä ei ole laatustandardeja kierrätetylle muoville. Ei ole siis sisämarkkinoitakaan tavallaan kierrätetylle muoville. Me haluamme muuttaa tämän tilanteen. Minkä takia nyt kerron näitä asioita teille? Haluan vain osoittaa, että kiertotaloussa on erilaisia piirteitä. Ei, ole, ei pitäisi tarkastella sitä vain ympäristökysymyksenä. Jos onnistuu puuttumaan kiertalouden haasteisiin oikealla tavalla, se tarkoittaa sitä, että lopputuote on lopputuotteena on puhtaampi maailma, mutta jotta tähän pisteeseen päästään, tarvitaan sisämarkkinoita, markkinataloutta, joka hoitaa tämän homman. Ja muovistrategia on vain yksi monista esimerkkeistä, joiden parissa olemme viime vuodet tehneet työtä. Ja jos katsotaan, mitä tapahtuu esimerkiksi Kiinassa, voi helpostikin nähdä, että tämä tulkinta markkinataloudesta on tämä voittava malli. Siis Kiina kehittyy todella aloitteellisesti kohti kiertotalousmallia. Sen lainsäädäntö kehittyy ja me voisimme tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa näissä kysymyksissä. Ja ja sanoisin, että Eurooppa on muita kilpailijoita edellä kiertotalousasioissa. No olemme kyllä Kiinaa ja USAta jäljessä ne johtavat. Uh, partially. Tekoälyssä olemme jäljessä Kiina ja että Johtuu ehkä erilaista e-, edusta. Emme halua kopioida sitä mallia, mikä heillä on Kiinassa, koska meillä on esimerkiksi yksityisyyden suoja, tietosuoja, sillä ei ole juurikaan merkitystä Kiinan markkinoilla. Mutta USAssa he ovat meitä edellä myös keinoasioissa. Sitten vielä keino äly on tällainen kattava aihe, se koskee kaikkia eri sektoreita, esimerkiksi terveydenhoito, terveyspalvelut, analytiikka, kaikki tuntevat nämä itse automaattisesti itse itseään ajavat autot ja palvelumarkkinat. Ei ole kyse vain uusista tuotemarkkinoista, vaan erityisesti, erityisesti palvelumarkkinoista. Ja kysymys kuuluu, haluaako Eurooppa korostaa vielä enemmän kuin viime vuosina ja viime vuosikymmenet tehneet tehneet palveluja sisämarkkinoilla. Me haluamme, että ja myös Euroopan parlamentti jossain määrin ollut vastentahtoinen parantamaan palveluiden sisämarkkinoita poliittisista syistä, mutta nyt on yhä enemmän ja enemmän haasteita tulossa johtuen muuttuvista kehityksistä, teknologioista. Sitten olemme joutuneet siihen tilanteeseen, missä meidän pitää olla valmiimpia yhdenmukaistamaan palvelumarkkinoita Euroopassa, jos emme halua hävitä peliä jo alkumetreillä. Sitten haluaisin hiukan käsitellä tulevaisuutta. Nyt on se aika, kun meidän pitää miettiä sitä, miten viedään loppuun sisämarkkinastrategian täytäntöönpano. 2015 aloitettiin, kaikki tuntevat hyvin tämän strategian. Siinä käsitellään eri heikkouksia ja kohdealueita, joilla meidän pitäisi ponnistella enemmän. Esimerkkinä tavaroiden vapaa liikkuminen, se on kaikkein kehittynein vapaus sisämarkkinoilla. Tavarkauppa on 75 prosenttia EUn sisäisestä kaupasta ja noin 25 prosenttia BKTstä. Tämäkin on hyvin tiedossa täälläkin. Huolimatta menestyksestä, niin vielä on monia esteitä kansalaisten ja yritysten edellä, jotta voitaisiin todella täysin hyödyntää eh, sisämarkkinoita. Tavaramarkkinapaketin kautta pyrimme tarttumaan kahteen kysymykseen. Ensinnäkin tuotteiden vaatimusten vastaisuus suhteessa harmonistetun säätöihin ja sitten menetetyt bisnesmahdollisuudet johtuen siitä, että vastavuoroinen tunnustaminen ei toimi niin kuin pitäisi. Sitten palvelut, entä ne? Tällä alueella meillä on vieläkin enemmän työtä tehtävänä rajat ylittävät palvelusäädökset ovat paljon vähemmän kehittyneitä kuin EUn sisäinen tavarasääntely. E, taloudellisesti tässä ei ole mitään järkeä. Palvelut edustavat kahta kolmasosaa EUn taloudesta ja luovat 90 prosenttia uusista työpaikoista. Jo kuitenkin EUn sisäinen kauppa palveluissa on silti vain noin 20 prosenttia. Ja tämä kuvaa selkeästi haastetta, joka meillä jo tänään on mutta vielä enemmän tulevaisuudessa, kun kiertotalous ja muut luovat uusia, keinoilu luovat uusia mahdollisuuksia markkinoille. Ja osa sisämarkkinastrategiamme liittyy siihen, että aktiivisesti olemme alkaneet tehdä ehdotuksia, jotta palveluntarjoajien on helpompi hoitaa hallinnollisia muodollisuuksia, kun he haluavat siirtää toimintaansa toiseen maahan ja autamme jäsenvaltioita tunnustamaan liian rank- raskaita vanhentuneita vaatimuksia joissakin ammateissa. Komissio on sitoutunut parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa palvelujen kohdalla. Olemme tyytyväisiä indikatiivisesta sopimuksesta, jonka yhteislainsäätäjät saavat aikaan suhteellisuustesteistä. Tämä tapahtui viime tiistaina. Ja sitten voin vakuuttaa teille, että tämän kauden loppu loppuajan komissio edelleen ponnistelee varmistaakseen sen, että sisämarkkina, palvelusisämarkkinoiden hyödyt tavoittavat kansalaiset ja yritykset täytäntöpanon kautta ja pyrimme helpottamaan myönteisiä lopputuloksia trilogeissa. Olemme tehneet ehdotuksen ilmoituksista mukaan lukien tämä palvelupaketti ja sitten on tehty ehdotus digitaalisesta Gateway-hankkeesta. Joka tapauksessa haluan puhua nyt ihan suoraan seurasta, seuraavasta asiasta. Pahoittelin eilistä äänestystä sähköisestä kortista täällä valiokunnassa. Tässä hylättiin ehdotukset sähköisestä palvelukortista, jonka komissio teki viime tammikuussa, tammikuussa tämän ehdotuksen. Siis komissio pyrki tällä helpottamaan yritysten päivittäistä toimintaa, erityisesti PK-yritysten toimintaa. Me emme käsitelleet sisältöä asiassa ja prosessia, vaan pyrimme vain parantamaan tätä prosessia. Nyt komissio panee merkille päätöksen, jonka valiokunta teki, ja se he miettii näitä seuraavia vaiheita sitten. Joka tapauksessa haluaisin vilpittömästi kiittää esittelijöitä ponnisteluista ja työstä, jota näiden ehdotuksen parissa on tehty. Näin olisi kyllä saatu parempi sisämarkkinatilanne aikaan. Arvoisat parlamentin jäsenet, sitten tavaroiden ja palveluiden lisäksi täytyy tehdä paljon myös julkisten hankintojen tai hankintakysymyksissä. On selvää, että hyvin toimivat sisämarkkinat sisältävät myös tehokkaat EUn julkiset hankintamarkkinat. Tässä on paljon potentiaalia, jota ei ole vielä käytetty, mutta voitaisiin käyttää fiksummin ja strategisemmin. Tiesittekö, että tässä huomattava osa investointeja taloudessamme tapahtuu julkisten hankintojen kautta? Se edustaa 4 prosenttia EUn BKTstä. Hankinnat ovat mahtava, hieno väline käyttää julkista rahaa tehokkaalla, kestävällä, strategisella tavalla, että voidaan varmistaa laadukkaat palvelut ja tuotteet. Kansalaiset komissio yritti toimenpidepakettia lokakuussa viime vuonna, että parannettaisiin hankintoja käytännössä ja kehotettaisiin jäsenvaltioita suhtautumaan asiaan strategisemmin. Olen erittäin iloinen siitä, että parlamentti ja teidän valiokuntanne aivan erityisesti antoi näkemyksensä meidän ehdotuksistamme. Tätä, tätä kautta toivottavasti saamme lisää vauhtia jäsenvaltioille, jotta ne tarttuvat näihin kysymyksiin strategisemmin. Lopuksi niin kuin ehkä muistatte, komissio on myös ryhtynyt toimiin, joilla parannetaan ähm, henkisten oikeuksien suojeluun, pyritään estämään maarajoitukset, pakettikuljetukset, pyritään modernisoimaan yhteistyötaloutta ja lisäämään eu markkinoiden toimimista ja sääntöjen mukaisuutta. Aivan erityisesti mitä tulee teollisen tekijänoikeuksiin, marraskuussa komissio hyväksyi kattavan toimenpidepaketin, jolla parannetaan ja soveltamista ja täytäntöönpanoa tällä alalla ja pyrittiin lisäämään toimimaan tehokkaammin piraattitoimintaa ja väärennyksiä vastaan. Tämän paketin myötä tartuimme kysymyksiin, jotka liittyvät juridiseen täytäntöönpanoon ja tarkastelemme laajemmin potentiaalia lisäarvoa, jota syntyy aloitteesta, jossa teollisuus itse on johtavassa roolissa. Julkisten viranomaisten tai kuntien roolit, miten toimitaan eh, henkisen omaisuuden rikkomuksia vastaan EU-ssa, me kansainvälisesti. Sitten vielä lopuksi tärkeä kysymys. Komissio esitteli myös eh, startup- ja scale-up, siis startup-yrityksistä ja kasvavista yrityksistä aloitteen, jossa keskitytään mm, esimerkiksi verotukseen, maksukyvyttömyyslainsäädäntöön, pääomainvestointiin ja näemme, että trendit muuttuvat. Yhä enemmän tutkijat päättävät alkaa startup-yrityksenä, joka kasvaa Euroopassa, johtuen myös rahoitustuesta, jota on saatu monista julkisen ja yksityisen sektorin lähteistä. komissio on nyt toteutunut lähes kaikki aloitteet, joista ilmoitettiin sisämarkkinastrategian yhteydessä jäljellä olevat, todennäköisesti ovat valmiita toukokuuhun mennessä. Tämän rinnalla komissio luonnollisesti jatkaa täytäntöönpanopolitiikkaansa tiedonantomme mukaan EU-lainsäädännöstä halutaan parempia tuloksia paremman lainsuvaltamisen kautta. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, lopuksi vielä, vaikka olemme tehneet jo paljon, meillä on vielä pitkä tie kuljettavanamme, jotta saavutamme tavoitteemme. Me tarvitsemme tässä Euroopan parlamentin tukea, jotta edistys toteutuu. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon komission jäsen tästä puheenvuorosta. Siitä, että selvittelette asian tilaa. Nyt antaisin puheenvuoron jäsenille, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Edustaja Schwab. So much, chairwoman. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Vara puheenjohtaja, on ilo, että olette täällä tänään tänä aamuna. On vain vähän kollegoita täällä, koska meillä on niin paljon erityisvaliokuntia ja alavaliokuntia sitten ehkä jotkut eivät ole löytäneet oikeaa paikkaa, minne heidän kuuluisi mennä tänä aamuna. Mutta äh, on hyvä, että meillä nyt on sitten enemmän aikaa keskustella ja kuulla vastauksia. Ja ne asiat, mistä olemme puhuneet, ovat erittäin tärkeitä Euroopan äh, talouden kilpailukyvyn kannalta, kansalaisten kannalta ja sen hyvinvoinnin kannalta, jota haluamme ylläpitää Euroopassa. Siksi haluaisin kysyä teille äh, tästä palvelupaketista, joka komissio on esittänyt, ja josta olemme eh, neuvoston kanssa yhdessä asiassa samaa mieltä, nimittäin suhteellisuudesta. Eh, sinä olin esittelijänä, olen hyvin optimistinen, että pystymme hoitamaan myös tämän toisen osan ilmoitukset, mutta sitten sähköinen palvelukortti, ja puheenjohtajamme oli myös esittelijä tässä asiassa, niin uskon, että siinä on paljon epäluottamusta jäsenvaltioiden kesken, ja tähän epäluottamukseen on puututtava. Olen samaa mieltä siitä, että esittelijämme ja varjoesittelijämme tekivät erinomaista työtä, mutta olisi liian paljon vaadittu parlamentilta, että että se äh, kuroo umpeen kuiluja jäsenvaltioiden välillä ja äh, ei komissiossakaan tätä kaikkea pystytä ratkaisemaan. Siksi haluaisin vähän käsitellä tätä yleistä ongelmaa, jonka tässä asiassa näen. On selvää, että meillä on eurooppalainen toimivaltuus palvelun suhteen ja jäsenvaltioiden toimivaltuus äh, työlainsäädännön suhteen. Ja sitten meillä on erilaisia sopimuksia, jotka kuuluvat eri toimivaltuuksien alalle ja jos emme saa tätä vietyä yhteen reilulla tavalla, tavalla kunnioittain läheisyysperiaatetta on hyvin vaikea voittaa tämä epäluottamus. En usko, että kaikki se byrokratia, joka on syntynyt työlainsäädännön saralla jäsenvaltioissa, voi olla paras käytänne, mutta on vähän epäilyksiä minulla siinä, että on hyvin yksinkertaiset säännöt palvelujen suhteen ja hyvin erilaiset säännöt työlainsäädännön suhteen. Olisi hyvä, jos toisitte yhteen vastuukomissaarit ja pääosastot ja katsot, sitten että mitä näiden ehdotusten suhteen voidaan tehdä. Minun näkökulmastani meidän ryhmämme on valmis ja äh, halukas työstämään tätä, mutta emme pysty voittamaan jäsenvaltioiden viranomaisten keskenäistä epäluottamusta, joka on hyvin syvälle juurtunutta. Ja sitten toinen asia, jonka mainitsitte, muovistrategia on aivan selvää, että meillä on ongelma tällä alalla, joka meidän on ratkaistava. Ja uskon, että vaikka en olekaan mikään uusien verojen suuri fani, niin meidän täytyy harkita uusia ajatuksia. Ja tuo ehdotus muoviverosta ei auttaisi pelkästään ympäristöä ja olisi kestävä, vaan se olisi myös lisätä eurooppalaista kilpailukykyä. Siksi meidän pitäisi harkita sitä. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Dante. Kiitos äh, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi äh, komissaarilta, mutta olin Inta-valiokunnassa ja olin siellä esittelijä, siksi tuli myöhään paikalle. Kiitoksia. En pystynyt äh, ku, siis kuuntelemaan komissaarin alkupuheenvuoroa, mutta haluaisin muutamia asioita nostaa esiin tavaramarkkinapaketti. Olemme kovin tyytyväisiä siihen, mitä on ehdotettu. Uskomme, että se voi olla vielä kunnianhimoisempi. Toivomme, että voimme tehdä vahvaa työtä, painostaa neuvostoa niin, että saamme aikaan sellaisen markkinavalvontajärjestelmän, joka on tehokas Tällä hetkellä tiedämme, että yksi eh, yhtenäismarkkinoiden heikko eh, kohta on se, että meillä on järjestelmä, joka ei anna takeita kuluttajille eikä suojele eurooppalaisia yrityksiä, jotka tekevät laadukkaita tuotteita, eh, jotka noudattavat eurooppalaisia sääntöjä ja määräyksiä. Toinen kysymys, palvelupaketti. Me olemme tehneet kovasti työtä. Kollega Schwabkin puhui tästä, kun on kyse oikeasuhtaisuudesta. Nyt työstämme ilmoitusosiota. Tämäkin on tärkeä elementti. Uskon, että parlamentti ja ryhmämme on tehnyt hyvin vakavasti ottaen työtä, yrittänyt saada aikaan kompromissin täällä parlamentissa ja löytää ratkaisun, jotta voitaisiin löytää ratkaisuja komission ehdotuksen pohjalta. Tämä ei ole ollut niin helppoa varapuheenjohtaja, kun häviää ottelun, niin ei pidä sitten kysyä, että miksi toiset voittivat, vaan pitää kysyä, että mitä on tehnyt väärin, miksi on hävinnyt ottelun? Tämä on se kysymys, joka meidän on esitettävä. Jos tämä sähköisen palvelukortin ehdotus hylättiin, ei äh, vain tässä valiokunnassa, vaan viidessä parlamentin valiokunnassa laajoin äh, äänestystuloksin äh, ja kaikista poliittisista ryhmistä on vastustettu tätä, niin kyllä poliisi, komission täytyy analysoida tätä. Ehkä olisi pitänyt löytää kompromisseja, olisi pitänyt viilata niitä kohteita, jotka olivat monimutkaisia, jotka aiheuttivat hyvin paljon äh, harmistusta monissa parlamentin jäsenissä ja poliittisissa ryhmissä. Tämä oli ähm, äänestystulos, joka äh, näkyi kaikissa poliittisissa ryhmissä äh, ja me emme nyt voi äänestää tästä täysistunnosta, mutta siellä olisimme varmasti nähneet millaiset enemmistöt tämä, nämä kaksi lainsäädäntöä ehdotusta, millaiset enemmistöt niiden hylkääminen olisi saanut. Sitten, ähm, sitten tämä yhteisötalous. Minä olen äh, ollut esittelijänä tässä asiassa. Minä odotan vielä, että komissio menisi eteenpäin. Me äh, laadimme tiekartan siitä, miten pitäisi asiassa edes, edetä. Äh, Ammattimaisen ja satunnaisen palveluntarjoajan eh, ero pitäisi esimerkiksi määritellä. Tämä olisi alku sille, jotta saataisiin Euroopassa yhtenäinen puitteisto, säätelypuitteisto, joka auttaisi eh, kehittämään tämän tyyppistä taloudellista toimintaa ja koko eh, tätä taloutta, joka liittyy näihin alustoihin. Sitten viimeinen asia, miksi emme ole Miksi ette ole edenneet maantieteellisten merkintöjen kohdalla, kun on kyse muista kuin maataloustuotteista? Tämä on ihan yksinkertainen ehdotus. Me käymme kulttuurista taista kansainvälisissä sopimuksissa, että pystyisimme viemään läpi ajatuksen taloudesta, joka liittyy johonkin tiettyyn alueeseen. Minun mielestäni on virhe, että tätä asiaa ei ole viety eteenpäin. Kiitos oikein paljon. Edustaja Anju on seuraava puhuja. Kiitos. Huomaan, että tänne vähitellen tulee muutamia jäseniä, mutta aika surkea läsnäolo, kun vieraana on komission jäseniä. Ehkä tästä syystä joudun kertomaan seuraavanlaisen tarinan. Edustan yhdistyneessä kuningaskunnassa Eastern Regional-aluetta. Siellä oli pieni yritys, joka tuotti neljää tuotetta. Yksi oli tuoli, jolla pyritään punnitsemaan ihmiset, jotka eivät pysty seisomaan omin voimin. Näitä käytettiin sairaaloissa vanhan kodissa. Tämä yritys selvisi melko hyvin, koska tämä tuoli oli melko helppo rakennelma ja sen vieressä oli sitten pieni laatikko, jossa digitaalisesti pystyttiin lukemaan, miten paljon painoi henkilö, joka istui, eli melko yksinkertainen asia. Ja tämä sitten haittasi suurta kilpailijaa Saksasta, en mainitse nimiä. Ja siellä vähän ärsynyttiin siitä, että tällainen pikkuyritys rohkeni kilpailla paremmin markkinoilla kuin saksalainen suuri yritys. Joten suuri yritys painosti komissiota ja sanoi, että turvallisuuskysymyksistä tämän pienen digitaalisen laitteen sitten pitää voida selvitä teollisesta magneettikentästä. Tämä oli valtava panostus, joten tämä pikkuyritys ei pystynyt selviämään siitä. Ja näin suuri saksalaisyritys sai napattua tämän suuremman markkina-alan itselleen. Ja tällä tapaa sisämarkkinat eivät saisi toimia – mutta jos täällä ei käytetä mahdollisuuksia valiokunnassa ja keskustella komission kanssa siitä, miten asiat toimivat markkinoilla paikan päällä kentällä, muuten tällaiset väärinkäytökset jatkuvat, eli että vaikka kuumemittarissa ei voida käyttää enää elohopeaa ja niin edelleen, niin edelleen. Pakkaukset on jo markittu mainittu. Ja tämä on tärkeä asia niille, jotka käyttävät muovipakkauksia, mutta nyt minä vähän huolestuttaa, että Brexitin jälkeen mikä tahansa pakkaus on brittiviejien tuo, käyttämä tuote, niin se kohtaa ongelmia sisämarkkinasääntöjen osalta. Ja tämä liittyy kolmansiin maihin. Eli mitä tehdään tuotujen tuotteiden halvan muovipakkausten osalta, eli sellaisten muovipakkausten, joita EU ei saa käyttää. Kiitos. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että oli jonkun muun vuoro. No niin, varapuheenjohtaja Katainen, tervetuloa valiokuntaan. Ensinnäkin olen nyt aktiivinen Euroopan strategisten investointien rahastossa, joten kysymykseni koskee sitä. Haluaisin onnitella teitä työstänne, kun olette yrittäneet tehdä Euroopasta paljon kilpailukykyisemmän, enemmän kasvua, enemmän työpaikkoja ja sehän tietysti kuuluu teidän salkkunne ydin asioihin ja näin on ollut jo pari vuotta. Aika paljon epäilyä oli alun perin Junckerin suunnitelmasta, jos nyt voin kutsua sitä ehkä Kataisen, Kataisen suunnitelmaksi, koska te olette tässä olleet moottorina tavallaan. Joka tapauksessa tämä on osoittanut, että se on saanut varsin konkreettisia tuloksia kautta EUn. Ja juuri tässä valiokunnassa meidän mietinnössämme vaadimme, että sitä pidennetään ja sitten tämä pidennys saatiinkin. Minun täytyy sanoa, että jotkut alueet Euroopassa olivat huolissaan siitä, voisivatko he mobilisoida tämän tyyppisiä investointeja. Ja kun tulen keskikokoista maasta itse, olemme kolmantena, mitä tulee BKT, kun houkutellaan investointeja SMPK-ikkunan kautta ja olemme jo allekirjoittanut jotakin isompiakin lainoja. Ja haluaisin kysyä, miten komissio näkee Esirin tulevaisuuden ja erityisesti miten se sopeutuu uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen. Entä miten on edistytty investointialustojen kohdalla, kuinka monta niitä on, tunnetaanko mielenkiintoa niitä kohtaan, kun sekä komissio että parlamentti ovat korostaneet näitä alustoja, ne ovat hyvä väline kanavoida esirahasto, että voidaan rahoittaa hankkeita tietyillä maanteellisilla alueilla. Kiitoksia vielä, että tulitte kokoukseemme. Uh, Kiitos oikein paljon. Lisäisin itsekin pari kysymystä. Ensinnäkin, kun viittasitte e-korttiin, sähköisen palvelukorttiin, olin todella yksi esittelijöistä ja olen hyvin pettynyt eiliseen äänestykseen, mutta onneksi hylkäämisehdotus äänestettiin nurin. Tämä on nyt komission käsissä. Aikooko komissio tehdä uusia aloitteita tässä suhteessa? Toiseksi. Viittasitte siihen, miten tärkeitä ovat yksityiset aloitteet. Joten ensimmäinen kysymykseni tässä yhteydessä on seuraava. Miten komissio aikoo kannustaa tähän, tukea tätä? Koska kuten sanoitte, emme halua säädellä ihan kaikkea, vaan haluamme tukea yksityisiä aloitteita. Miten komissio aikoo siis niitä tukea? Ja toiseksi, puhuitte laatustandardeista muovipakkausten osalta. Tässä yhteydessä kysyisin, miten tätä alaa voidaan säädellä, kun, tai sanon tämän toisin, ilman että estetään innovaatiot, koska en usko, että nyt tiedämme vielä – mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mitä uutta teknologiaa, minkälaisia uusia muoveja tulevaisuudessa on. Eli uskoisin, että tämä on haaste myös täällä parlamentissa, että pyrimme lainsäätämään niin, että olemme valmistautuneita tulevaisuuteen. Miten suhtaudutte tähän haasteeseen? Komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon kommenteistanne ja ajatuksistanne. Jospa aloitan vastaamalla puheenjohtajan kommentteihin ja kysymyksiin. Tämä jälkimmäinen kysymys varmasinkin on erittäin hyvä, koska meidän pitäisi, erityisesti kun on kyse kiertotaloudesta, niin meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että luomme mahdollistavia säädöksiä, eikä niin, että sääntelemme olemassa olevaa ja teknologioita. Tämä on hyvin haasteellista. Meidän tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikkien muovipakkauksen pitää olla kierrätettäviä. Ja me sanomme, että yritämme saavuttaa tuon tavoitteen luomalla eh, muoville laatustandardeja. Ja nyt ryhdymme keskustelemaan asiasta teollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa eh, eh, saadaksemme aikaan juuri sen, mitä vaadit Eli luodaan sellaiset eh, sääntelypuitteet, jotka eh, eivät, mahdollistavat innovaation syntymisen muoviteollisuudessa. Muovi on erittäin hyvä materiaali. Ähm, jos vertaatte muovia lasiin, no minusta on harmi, että käytätte vielä näitä muovipulleja, mutta asia ei ole mustavalkoinen. Tämä on kuitenkin kevyempi kuin lasipullo, joka mikä sen hiilijalanjälki on, että jos kuljetetaan tuhat muovipulloa sen sijaan, että kuljetetaan tuhatta lasipulloa. Meidän täytyy välttää tekopyhyyttä. Komissiossa olemme jo korvanneet muovipullot hanavedellä, kraanavedellä. Kraanavesi on paljon parempaa kuin pulloveden käyttö. Kaikki eivät tästä tykkää. Mutta se, mitä yritän sanoa, on, että me meidän täytyy kehittää myös muoveja. On uusia innovaatioita, biopohjaisia muoveja, biopohjaisten muovien innovaatioita. Jos onnistuimme lisäämään huomattavasti innovaatioita, jotka pyrkivät siihen, että korvataan öljy muovin raaka-aineena, niin tämä olisi erittäin tärkeää hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Minä en nyt voi antaa mitään tarkkoja vastauksia kysymykseen, koska en tiedä vastauksia vielä. Mutta tällä tavoin ajattelemme, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia, ettemme tuhoa innovointia muovialalla. Sekin on erittäin tärkeää. Yksityiset aloitteet. Jos tarko, tarkoititko yksityisaloitteita kiertotaloudessa – niin. Ehkä yksinkertaisin tapa vastata tähän on viitata uudelleen tähän muovistrategiaan. Me olemme asettaneet tavoitteet eh, ja nyt sitten eh, etsitään hyviä ideoita. Tietenkin palveluyksiköillä me on jo hyviä ideoita, mutta tarvitsemme eh, ehdotuksia yksityiseltä sektorilta ja teollisuudelta, koska monissa tapauksissa yksityissektori on asiassa edellä jo nyt. Siksi se tapa, jolla laadimme lainsäädäntöä, sen pitäisi olla sellainen, että se kannustaa yksityisiin aloitteisiin, joista voimme oppia. Sitten palvelupaketti ja sähköinen palvelukortti. Allekirjoitan täysin sen, mitä herra Schwab sanoi että yksi suurimmista haasteista ja ongelmista on epäluottamus jäsenvaltioiden kesken. Se on hyvin syvälle juurtunutta ja siitä on tullut niin merkittävää, että palvelualalla melkein mikä tahansa on mahdotonta toteuttaa. Milloin tämä sitten kaikki alkoi? 20 vuotta sitten ja ihmiset vielä muistavat kaikki nuo taistelulinjat. Näemme helposti nämä äh, perinteiset rintamat myös sähköisen palvelukortin kohdalla. Pää vasta-argumentti komissiolle, esitetty vasta-argumentti oli se, että puututte alkuperämaa äh, sääntöihin. Ja sitähän me emme halua tehdä. Me sanoimme sen aivan selvästi alusta asti, kun ryhdyimme valmistelemaan sähköistä palvelukorttia. Sanoimme, että tämän haluamme välttää, koska siitä ei ole mitään hyötyä, se ei tule onnistumaan. Haluamme vain uudistaa sitä prosessia, jolla yrittäjät voisivat tarjota palveluja rajat ylittävästi. En nyt väitä, että tämä olen ainoa kritiikin kohde. Varmaan oli myös hyviä ja perusteltuja vasta-argumentteja meidän ehdotustamme vastaan, mutta tämä oli yksi suuri vasta-argumentti. Ja jos luette tämän tekstin, niin sieltä ei löydy yhtään sanaa, joka osoittaisi, että me yritämme ottaa käyttöön alkuperämaa periaatteen. Mutta nostin esiin tämän kysymyksen, koska se on hyvä esimerkki. Yksi e, esimerkki e, siitä, että meidän pitäisi nyt e, unohtaa menneet sodat. Alustuksessani analysoin Euroopalle tulevia uusia haasteita, jotka tulevat halusimme tai emme. Kiertotalous ja tekoäly ne tulevat vaikuttamaan palvelumarkkinoihin. Jotta voimme puuttua näihin myönteisiin haasteisiin, meidän on voitettava vanhat erimielisyydet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos emme onnistu lisäämään luottamusta jäsenvaltioiden kesken, ja myös muiden sidosryhmien kesken, niin sitten muut markkinat ryhtyvät kehittämään esimerkiksi tekoälyyn pohjautuvia palveluja. Joten suuri annos pragmatismia olisi äh, hyvä lääke tähän. Minulla on kokemusta pragmatismin käytöstä, vaikka olen arvopohjainen, kun arvo ei ollut mahdollista käyttää. Minä olin pääministeri kuuden puolueen koalitiosta. Siellä oli oikeastaan kaikki mukana, ihan oikeistosta vasemmistoon. Ja kun meillä ei ollut yhteistä arva pohjaa päätimme toimia käytännönläheisesti ja kyllä saa hyviä tuloksia aikaan käyttäen maalaisjärkeä. Joten todella toivoisin, että voisimme muuttaa vähän tätä ilmapiiriä. En nyt osoita sormella ketään täällä, mutta meidän pitäisi myös yrittää vaikuttaa jäsenvaltioihin, että tulkaa ulos niistä poteroista, joihin olette kaivautuneet viimeiset vuosikymmenet ja katsokaa tulevaisuuteen. Sitten äh, tämä Ähm, yhteisötalous, jota on hyvin vaikea eh, säädellä ja eh, edustaja Dantti varmasti hyvin tietää meidän tiedon antomme tästä eh, yhteisötaloudesta. Me onnistuimme tunnistamaan, että ei ole EU-lainsäädäntöä käytössä, joka ehkäisisi yhteisötalouden kehittymisen ja me seuraamme kehitystä, koska palvelut muuttuvat jatkuvasti ja on erittäin tärkeää komission näkökulmasta katsoa sitä, että mikä on se vaihe, jossa eurooppalaisten säätäjien pitäisi puuttua asiaan. Koska suurin osa kysymyksistä, jotka ovat tärkeitä yhteisötaloudelle tai taloudelle, joka perustuu alustoihin, niin on säädetty, mutta ähm, sitten vaarana on, että ähm, taloudestamme tulee hyvin sirpaloitunut. Jos katsotaan näitä Uber-tapauksia, niin meidän voimme tehdä vain hyvin vähän. Ja meidän täytyy sitten analysoida jokaista tapausta erikseen. Mutta kuten sanoin, me aktiivisesti seuraamme tätä kehitystä ja yritämme tunnustaa sellaisia aloja, jossa Euroopan lainsäädännön pitäisi korvata kansallista lainsäädäntöä tai jos löytyy sellaisia porsaareikiä, joita ei ole säädetty, niin sitten meidän on otettava kantaa siihen. Edustaja Agnew, en tunne kovinkaan hyvin tätä teidän esimerkkiänne tästä pienestä brittiyrityksestä, jonka saksalainen yritys osti. Eikä minulla ole kovinkaan paljon sanottavaa siitä. Mutta mitä Brexit tarkoittaa kaupalle? Kaikki tietävät, että me emme vielä tiedä. Mutta äh, kyllä tämä on vähän outo äh, kehitys, mihin olemme suuntaamassa tulevat kauppaneuvottelut yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä on ensimmäinen kauppaneuvottelu ikinä maailmassa, jossa me aloitamme neuvottelut niin, että tilanne kaupassa heikkenee. Yleensä yritetään saada aikaan parempi tilanne kaupan alalla, mutta nyt me yritämme heikentää tilannetta kaupan alalla. Se on vähän surullista, mutta minkä sille voi. Esir, hyvä kun nostitte Esirin esiin. Äh, se on tärkeä aihe. Ihan viimeisimmät luvut. Esir tai Euroopan investointipankki on rahoittanut hankkeita 55 miljardin euron arvosta nyt jo kahden ja puolen vuoden aikana 55 miljardia. Ja tämä on käynnistänyt lisää investointeja joka on 274 miljardin euron arvoista. Eli Esirin se ensimmäisen kahden ja puolen vuoden tulos on 274 miljardia ylimääräisiä investointeja. Ensimmäinen mm, hyötyjä ovat pk-yritykset, toinen hyötyjä energia-ala ja sitten muistaakseni kolmas hyötyjä on ollut digitaalinen talous, jos nyt oikein muistan. Toivoisin, että kiertotalouteen perustuvat kiertotalouteen tehtävät investoinnit hyötyisivät esiristä myös. Sitten paikallinen investointiväline, joka kerää monia paikallisia eh, sijoituksia. Voisi olla tällainen eh, sijoitusalusta Kreikassa eh, matkailun alalla, jossa pienet hotellinomistajat voisivat yhdessä kokoontua tälle alustalle ja voisivat saada sitten ehm, kymmenien, satojen, tuhansien tai miljoonan lainan hotellien remontoimisella. Tämä toimii jossain tapauksessa. Esimerkiksi Ile-de-Franceissa on sijoitusalusta energiatehokkuus sijoituksille. Yritetään kerätä yhteen 40 000 asuntoa, joille tehdään energiaremontti. Mm. Tarkoitus on tarjota pitkän aikavälin hyötyä asuntojen omistajille. Yksi asia e- Esirissä on se, että 70 prosenttia Esirin käyttäjistä ovat yksityisiä yrityksiä. Me olemme siis onnistaneet julkisen rahoituksen kautta onnistuneet saamaan mukaan rauhallisesti uinuvaa yksityistä pääomaa pankkitileiltä reaalitalouteen. Tämä on se osa sitä tarinaa, josta minä pidän eniten, koska vaihtoehto olisi ollut, että ei olisi ollut sijoituksia ollenkaan tai veronmaksaja maksaa kaiken, mutta nyt veronmaksajan vastuu on minimoitu käyttämällä esiriä niin, että saadaan mukaan yksityistä rahaa niitä sijoituksia varten. No niin, päätän puheenvuoron tähän ja kiitän hyvästä ja hedelmällistä keskustelusta ja nähdään vielä kerran. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon arvoisa komission jäsen siitä, että tulitte tänne vastaamaan kysymyksiimme. Ja lykkäytykö tulevaan työhön. Kiitos paljon. okay, and it means that we... No niin, nyt siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla. Mietintöluonnoksen käsittely. Esittelijä edustaja Koelio, julkisia hankintoja koskeva strategiapaketti. Ja antaisin heti esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Koelio, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, puhun Portugalia. puheenjohtaja. Hyvät kollegat, esittelen mietintöluonnoksen, joka koskee julkisia hankintoja koskevaa strategiapakettia, jonka komissio esitteli joulukuussa 2017. Tällä välin mietintö on käytössänne kaikilla kielillä. Kollegat ja kansalaisyhteiskunta voivat näin siihen tutustua. Ennen kuin puhun yksityiskohdista, haluaisin vielä painottaa kaiken kaikkiaan sitä, miten tärkeästä aiheesta on kyse, kuten komission jäsen Katainen juuri painotti. 250 000 julkisyhteisöä, noin 14 prosenttia BKT julkisten hankintojen kautta, että voidaan huolehtia siitä, että julkiset palvelut toteutuvat korkealaatuisina ja siksi tarvitaan julkisten hankintojen osalta kunnollista strategiaa. Tämä on pitkälti riippuvaista julkisesta julkisista hankinnoista, jotka toimivat tehokkaasti. Neljä vuotta on kulunut siitä, kun uudistettiin lainsäädäntöä tällä saralla. Ja nyt pohditaan sitä, mikä on onnistunut hyvin, mikä vähän huonommin, kun jäsenvaltiot ovat noudattaneet näitä sääntöjä. Nyt puhutaan strategisista puitteista, joilla voidaan tukea kasvua, työllisyyttä ja innovaatioita. Euroopan parlamenttia on kehotettu ottamaan kantaa tähän ja olen itse mietinnön esittelijä. Haluaisin ensinnäkin puuttua ei-sitoviin toimiin, joita komissio on esitellyt. Sitten ottaisin huomioon kollegoiden kommentit, jotka sain ensimmäisten keskusteluiden yhteydessä ja sitten keräsin vielä asiantuntijoiden kommentit. sisämarkkina työpajassa kuulimme asiantuntijoita ja siitä oli meille suuri apu. Jos otetaan huomioon nyt se, miten nopeasti ja missä muodossa jäsenvaltiot tekevät näitä uudistuksia, olen esittänyt myös suosituksia suoraan jäsenvaltioille. Aina kun se on oikeutettua ja paikallaan, jäsenvaltioiden pitäisi käyttää kriteereinä taloudellisesti edullisinta, ottaen huomioon elinkaari ja alhainen mahdoll, alhaisin mahdollisin hinta. Digitalisointi pitäisi olla asia, jota edistetään jokaisessa vaiheessa julkisia hankintamenettelyitä varten tarvitaan kansallinen strategia, tietojen analysointia ja kunnollisia suunnitelmia. Avoimuuteen liittyviä välineitä pitää ottaa huomioon. Ota käyttöön esimerkiksi tällainen rekisteri julkisista hankinnoista. Lisäksi olisi edistettävä pk-yritysten asemaa. Sitten on kyse konkreettisista toimista, joilla tuetaan myös rajat ylittävää toimintaa ja sen tukemista. Puheenjohtaja, tämän mietinnön kautta en halua muuttaa sinänsä nykysääntelypuitteita, vaan viitata jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin päästä strategisiin tavoitteisiin, jotta voidaan kaikilla saroilla tukea innovointia, kestävää, ekologista kiertotaloutta ja sitä, että tuetaan yrittäjyyttä ja erityisosaamista julkisten hankintojen alalla. Euroopan komissiolla on tässä tärkeä rooli, johon viittaan mietinnössäni. Kyse on siitä, että pohditaan mahdollisuuksia Euroopan unionissa. Katsotaan, voitaisiinko saada ammattimaisempaa toimintaa jäsenvaltioihin nopeasti. On sovittava suuntaviivoista, jolla tuetaan innovaatiota ja yhteiskunnan vastuuta. Ja kolmanneksi kaikki suuntaviivat ja toimet on järjestettävä niin, että käyttö on yksinkertaisesti mahdollista ja saadaan kunnollinen käsitys säännöistä käytännön työtä tekeville. Jäsenvaltioita on myös tuettava, jotta voidaan luoda metodologia, jolla lasketaan elinikä. Ja sitten se, että nopeasti kehitetään sähköisiä lomakkeita on myös tärkeä suositus. Kiittäisin kaikesta panoksesta. Haluaisin kiittää edustaja Stevensia alueiden komiteasta, joka on siellä esittelijä. Tämä on tärkeä asia, mutta valikunta-aloitteisilla mietinnöillä on tietty pituusvaatimus. En ole voinut siksi huomioida kaikkea, mutta odotan mielenkiinnolla tarkistuksia. Näin ehkä voin puuttua vielä niihin ajatuksiin, jotka käyvät ilmi keskusteluista, jotka voivat parantaa tätä mietintöä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitos paljon SED-ryhmän nimissä Mark Tarabella. Eh, Kiitoksia. Ja kun me tässä keskustelemme ensimmäistä kertaa tässä aiheessa, niin haluan todellakin onnitella esittelee. Hän on laatinut, rakentanut tämän hyvin selkeän lukun. Puhutaan lainsäädännön kehystä, joka on kehittynyt vuodesta 2014. Sitten äh, julkiset hankinnat on tässä ydinkysymys. Sitten digitalisointi ja prosessien huolen laattiminen, markkinoille pääsy. Nämä kaikki ovat ongelman ydinkysymyksiä. Sitten ammattimaistaminen toiminnassa niin yrityksessä, mutta myös julkisten viranomaisten kohdalla jotta hakijat toteutuvat tehokkaammin. Tässä kaikki näitä ongelmakohtia. Sitten yksi luku tuli esille tässä ihan alussa, kun te mainitsitte, että EU-ssa 14 prosenttia BKTstä koostuu julkista hankinnoista, kun kuitenkin komissaari Barnier teki aloitteensa 2011, hän puhui 19 prosentista. Ja mietin tässä, minkä takia harmi, että komissaari Katasella ei ollut enemmän aikaa, koska joskus budjettiortodoksia on tavallaan liian suurta. Tämänkin pitäisi sanoa suoraan, ja se liittyy EU-toimintaan. Niin ymmärretään kyllä, että budjettikuria tarvitaan. Olen itse pormestarina ollut 23 vuotta, ja on pidetty budjetti tasapainossa. Ei kuluta enempää kuin raha on, mutta joskus varsin kun korot ovat alhaalla, voitaisiin ehkä toimia toisinkin. Kunnallisviranomaiset ovat vastuussa 60 prosentista julkisista investoinnista, siis kunnat ja kaupungit. Mutta vain 9 prosentista he ovat vastuussa velkaantumisesta. Jos nämä luvut ovat totta, niin silloin ehkä on taloudellinen ongelma, että paik- paikallista ei voi investoida niin kuin haluaisi tyydyttääkseen kansalaisia, koska liian tiukka kuri kohdistui juuri heihin, mutta tästähän voidaan puhua kyllä muutenkin. Sitten vielä yksi luku, joka tuli esille, esitellä sanoi, että 2006, 2016 on ollut valtavasti näitä, tarjouskilpailussa on ollut vain yksi hakija. Toiminta oli vielä tarpeeksi avointa siis, eikä helppo pääsystä erityisesti pk-yrityksille. Ja tässä selvästikin mietinnössä hän korostaa sitä, että on parannettu sääntöjä ja on tehty tällainen työkalupakki. Joko se avataan tai ei avata. Jotkut viranomaiset avaavat tämän laatikon ja näin hyötyvät näistä mahdollisuuksista, voivat äh, hyötyä alhaisemmista hinnoista. Alhaisin hinta tietysti joskus voi johtua myös innovaatiostakin, mutta tähän liittyy kuitenkin kaikenlaiset kriteerit, sosiaaliset ympäristökriteerit ja tämä on kaikki lisäarvoa. Ja nyt tuntuu siltä, että tarpeeksi on liian vähän viranomaiset, jotka näin tekevät, siksi tähänkin pitää kiinnittää huomiota. Pitää kiinnittää huomiota koulutukseen, muuttaa toimintatapoja. Esittelijä korosti myös sitä, että jäsenvaltiot ovat saaneet moitteita komissiosta, kun ovat siirtäneet väärällä tavalla direktiivin kansallisen lainsäädäntöön, mutta muutoin kuitenkin tässä halutaan tukea paikallisviranomaisia, jotta he muuttaisivat mm, toimintatapoja ja mentaliteettiä. Minun on vaikea edes tehdä mitään tarkistuksia tähän, on se ihan julkisesti, mutta täytyyhän nyt jotakin tehdä, koska minun täytyy perustella varjo esittelijän roolia niin jotenkin, mutta suoraan sanottuna todellakin hienoa työtä esittelijältä. Hän on käsitellyt hyvin tätä mietintöä, joka käsittelee vuoden 14 direktiiviä. Then... Kiitos paljon. Mammu Bal, seuraava puhuja. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, minä haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on kattanut niin monta asiaa tässä mietintöluonnoksestaan ja tähän myönteisellä tavalla katsoo äh, komission julkisten hankintojen pakettia. Tässä ihan oikein korostetaan sitä, että määräaikoista on pidettävä kiinni, mutta on ymmärrettävä, että joidenkin hankkeiden kohdalla on suuria vaatimuksia äh, palvelun tarjoajalle. Ja tällaiset sopimukset ovat usein pk-yritysten ulottumattomilla ja pk-yritys ei pysty välttämättä kilpailemaan suuren jätin kanssa, erityisesti kun kyse on tavaran tavaran hankinnasta, mutta näin ei ole tietoon perustuvassa taloudessa palvelutaloudessa. Ja siellä eh, suurilla yrityksillä ei ole monopolia hyvien ajatusten suhteen niin kuin niillä eh, saattaa olla, kun on kyse mm, tuotteista tai tietyistä tuotteista. Eh, tietenkin on myös suuri ero suuren yrityksen ja paikallisen yrityksen välillä. Ja tyypillisesti palvelualalla e, IT-tuotteiden kehitystiimen ei tarvitse olla suuria, jotta voidaan saada aikaan e, keskitason IT-hankkeita. Se, mikä e, pidättelee pk-yrityksiä, on tällainen varovaisuus, kun ajatellaan niitä, jotka tekevät äh, hankintoja, hankintoja tekevät pelkäävät, että heitä syytetään, jos he valitsevat äh, naapurikaupungin pikkuyrityksen eivätkä suuryritystä, joten tarvitaan koulutusta. Tässä olen samaa mieltä kollegani kanssa. Ja sitten äh, luotetaan myös suuriin konsulttiyrityksiin ja me tiedämme kokemuksista, varsin tuoreistakin kokemuksista yhdistyneessä kuningaskunnassa on Karelian kaatui, että suuri ei aina ole parempi. Ja jotta tämä muuttuisi, niin meidän täytyy muuttaa ajattelutapaamme. Tämän täytyy olla osa tätä ammattimaisempaa lähestymistapaa. Meidän täytyy varmistaa, että pk-yrityksiä arvioidaan niiden kykyjen mukaan eikä niinkään ne markkinointibudjettien mukaan. Ja pk-yrityksiä pitää auttaa, jotta ne pystyvät auttamaan itseään. Tiedän, että paljon on tehty yksinkertaistamisen edistämiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi tarjouskilpailuissa niin, että prosessi on avoimempi pk-yrityksille kuin mitä se on ollut aikaisemmin, mutta meidän ei pidä olla naiveja. Suuryritykset eh, ovat juurtuneet näihin järjestelmiin jo ja eh, niille Nämä tarjouskilpailuasiakirjat ovat eh, toinen luonne. Paikalliselle yrityksille voi olla vaikea oppia näitä järjestelmiä. Tätä tukea on lisättävä, on laajennettava niiden yritysten määrää, jotka voivat hakea eh, julkisia hankintoja, ja koulutusta tarvitaan kummallakin puolella. Julkiset hankinnat voivat olla tällainen win-win-tilanne paikallistaloudelle. Äh, paikalliset talous voi hyötyä julkisista äh, määrärahoista, joita käytetään äh, omalla alueella. Meidän täytyy nyt vain toteuttaa nämä hyvät ajatukset paremmalla tuella. Tämä mietintö voi välittää tämän keskeisen viestin ja jos tämän laitetaan näitä tai näillä hyvillä ajatuksilla, joita juuri korostin, pystymme auttamaan tätä komission strategiaa edistämään hyviä tarjouskäytäntöjä, julkisen hankinnan käytäntöjä ympäri Eurooppaa. Kiitos. nimissä, Selimovic, mutta hän ei ole paikalla Dita puhua nimissään. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ja sen kai valitettavasti päässyt paikalle, hän pahoittelee sitä. Hän haluaisi kiittää edustaja Koilioa loistavasta työstä tässä mietintöluonnoksessa. Ja sen tukee monia edustaja Koilion esittämiä kantoja. Voidaan pahoitella, että jäsenvaltiot näin hitaasti ovat täytäntöpanneet vuoden 2014 direktiiviä ja edennyt julkisten hankintojen osalta. Siksi on tärkeää, että komissio esittää suuntaviivoja vuoden 2014 direktiivin tulkinnasta. Ja sen haluaa kuitenkin painottaa sitä, että näiden suuntaviivojen olisi sopeuduttava kaikille hallinnon tasoille eli ministeriöihin, julkishankintoihin kunnan tasolle ja niin edelleen. Tärkeää on edistää PK-yrityksiä julkisten hankintojen alalla niin, että vaaditaan tai kannustetaan jäsenvaltioita jakamaan hankintoja eri osioihin. Hän haluaisi myös vahvistaa sanamuotoa näin tärkeissä kysymyksissä. Ja sitten on joitain kohtia, jotka on jätetty ulkopuolelle ja sen haluaisin tehdä muutamia tarkistuksia näistä aiheista. Ensinnäkin hän haluaisi todeta, että julkisten hankintojen potentiaalia ei ole käytetty hyväkseen, jos jäsenvaltiot ja viranomaiset eivät kunnolla noudata vuoden 2014 direktiiviä. Hän pitää toisaalta hyvänä sitä, että komissio aikoo antaa suuntaviivoja siitä, miten vihreä, innovatiivisia tai sosiaalisia tavoitteita voidaan toteuttaa. Hän halusi kuitenkin muistuttaa siitä, että tällaiset seikat tulee ottaa huomioon kunnioittaen perusperiaatteita yhteisen lainsäädännössä, ottaen huomioon tasavertainen kohtelu sellaisella tavalla, ettei suoraan tai epäsuoraan syrjitä ketään palveluntarjoajaa tai työntekijää muista maista. Ja sitten kohta, joka koskee keskitetty yksiköitä. Tässä on vaarana markkinoiden keskittyminen ja tämä vaikeuttaa PK-yritysten pääsyä julkisten hankintojen markkinoille. Tietenkin on monia muitakin seikkoja, joihin hän haluaisi palata ja varmasti tekee myös niin tarkistusten yhteydessä. Jälleen hän haluaisi kiittää esittelijä, joka on tehnyt kovasti työtä ja hän lähtee mielellään keskustelemaan kollegani kanssa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tänne sitten Jong olisi edustanut vihreitä tai Soltes, mutta kyllä Reda taitaa puhua. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan pyytää anteeksi herra Soltosen puolesta. Hän ei päässyt paikalle johtuen tehtävistä vaalipiirissään kotimaassaan, mutta hän halusi minun kiittävän esittelijää hänen nimissään. Tämä on tasapainoinen, hyvin laadittu mietintö julkisesta, julkisten hankintojen paketista. Hän on sitä mieltä, että avoin, moderni, tehokas julkinen hankintajärjestelmä on tärkeä, kun toimitaan korruptiota vastaan ja myös välttämätöntä, jotta voidaan järkevästi kestävällä tavalla käyttää julkisia varoja ja tuloksellisesti myös. Siksi on hyvä asia, että uusi sukupolvi julkisen hankinnan direktiivien vuodelta 2014 teivät puitteet saavat aikaan puitteet sille, että käytetään paremmin sosiaalisia ympäristökriteerejä ja joustavamman ja yksinkertaisemmalla tavalla voidaan tehdä näitä julkisia hankintoja. Jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä julkisiin kilpa- kilpa- tarjouskilpailuihin, että saadaan rahalla vastinetta ja parannetaan tuloksellisuutta ja tehokkuutta julkisten varojen käytössä jos korruption vastaisen toiminnan pitäisi tuoda myös avoimuutta aikaan. Tämä on erityisen tärkeää, koska komissio on arvioinut, että korruptio ja julkiset hankinnat maksavat veronmaksajille 2 miljardia euroa vuodessa. Turisten riidat, korruptio haittaa tasa-arvoa ja demokratiaa. Herra Soltes haluaisi myös mainita, kuinka tärkeää rajat ylittävät hankinnat ovat tutkimusten mukaiset, joita komissio on laatinut, ovat kasvaneet 23 prosentilla 2009-2015, mutta vieläkin on tilaa parannuksille. Parannuksia voidaan tehdä kouluttamalla ja tiedottamalla toimittajia. Tässä vaiheessa on myös tärkeää mainita se, että helpompi pk-yritysten pääsy julkisen hankintoihin ratkaisevaa erityisesti rajatylittävissä tilanteissa, koska vieläkin puuttuu niiden osallistumista. Herra Soltes ei voi jättää mainitsematta digitaalista muutosta julkisessa hankinnossa. Se on todella hidasta. Ikävä kyllä suurin osa jäsenvaltioista tässä vaiheessa edelläänkään ei käytä uutta teknologiaa hyväkseen, jotta yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin julkisia hankintoja. Tiivistään herra Soltasin mielestä julkisten hankintojen pitäisi olla vihreitä, innovatiivisia, vastuullisia, helposti saatavissa kaikkia osapuolia ajatellen. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Alueiden komiteasta edustaja Tseban, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, first of all, I want... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen mietinnöstään. Me olemme täysin samaa mieltä hänen prioriteeteistaan. Digitalisaatio, joka tarkoittaa myös julkisten ostajien ammattimaisuutta hanketta, strategista hankintaa, keskitettyä hankintaa ja ex-ante-mekanismi. Nämä ovat myös meidän prioriteettiamme. Minun lausuntoni pääviesti on se, että alueiden komitea tuota, tervetulleeksi, että komissio ei ole tehnyt toista lainsäädäntöehdotusta tällä alalla, 2014 direktiivi, joka koskee julkisia hankintoja, pantiin kansalliseen lainsäädäntöön vasta viime vuosina, ja monet jäsenvaltiot ja viranomaiset ja taloudelliset toimijat ovat vielä sopeutumassa tähän koulutus- ja konsultointiprosessien kautta. Jos ajatellaan tätä, niin olemme sitä mieltä, että komission täytyy keskittyä direktiivin täytäntöönpanoon koska kun on tällainen eurooppalainen oikeuspuitteisto jäsenvaltiolla täytyy olla vähän joustavuutta ja liikkuvuutta siinä, miten ne siirtävät direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä saattaisi rajoittaa esimerkiksi pk-yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin tai vaikeuttaa rajat ylittävää hankintaa. Meidän analyyttinen työmme eurooppalaisesta ohjausjaksosta osoittaa, että julkis- hankinnoissa on esteitä sijoituksille. Esteet sijoituksille alue- ja paikallistasolla osoittavat, että julkisten hankintojen säännöt ovat äh, valtava haaste kaupungeille ja alueille johtuen julkisten hankintojen puitteiston tehottomuudesta ja epävarmuudesta, joka koskee menettelyjä. Siksi pyytäisimme, että komissio järjestäisi kolmen vuoden äh, jälkeen koskien eh, asian siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön ja syvällisen analyysin siitä, miten EUn julkisten hankintojen säännöt on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön ja miten ne pannaan täytäntöön. Ja näiden arvioiden pitäisi ottaa huomioon, miten eh, täytäntöönpano tapahtuu alue- ja paikalle tasolle ja ottaa huomioon ehm, kansallisen tason alla olevien eh, viranomaisten määrä maassa. Ja sitten myös katsota, että miten tämä on helpottanut pk päästöä tarjouskilpailuihin. Alueiden komitea on valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa tässä asiassa. Olemme myös sitä mieltä, että strateginen hankinta, joka direktiivi ottaa käyttöön, luo uuden monimutkaisuuden tason hankintamenettelyyn ja että hankintoja järjestävät tarvitsevat ehkä lisäkoulutusta, jotta voitaisiin valtaa epävarmuutta, kun huomioidaan tämä ylimääräinen kriteeri, jota pitää edistää innovoivaa ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaikki julkiset hankinnat on arvioitava tarkkaan sen pohjalta, että ei syntyisi lisää hallinnollista taakkaa viranomaisille, koska vihreät, sosiaaliset ja innovatiiviset kriteerit vuoden 2014 uudistuksen jälkeen pitäisi jättää viranomaisen harkinnan varaan ja tapaus tapaukselta katsoa ottaa huomioon alueiden itsehallinto julkisten palvelujen tarjoamisessa. Lisäksi julkisten viranomaisten oikeus tarjota palveluja suoraan on hyväksytty konsepti, joka määriteltiin myös direktiivissä vuodelta 2014. Julkinen hankinta on vain yksi vaihtoehto julkisten palvelujen tarjoamiselle. Nämä monimutkaiset menettelyt ovat nostaneet julkisten hankintojen kustannuksia sekä tarjoajille että myyjille, ostajille että myyjille ja nyt kun tämä on helppo viedä oikeuteen, niin se on johtanut suureen määrään oikeustapauksia. Hyvin suuri määrä kanteita on osoittanut, että komission ja jäsenvaltion on käytettävä tätä aloitetta, jotta ostajat eivät väärinkäytä oikeuksia, joita niillä on tämän direktiivin mukaisesti. Komission pitäisi eh, lyödä alueellista rakentavaa yhteistyötä, vapaaehtoista rakenteellista keskustelua julkista hankinnoista, joka olisi täysin linjassa ohjausjaksoprosessin kanssa. Eh, kumppaneiden täytyy olla valmiita tekemään eh, vapaaehtoisia sitoumuksia. Tämä ei saa viedä pohjaa siltä, että 2014 direktiivi antaa jokaiselle paikallisviranomaiselle mahdollisuuden äh, harkita äh, vihreiden, sosiaalisten tai innovatiivisten kriteerien äh, soveltamista tapaustapaukselta ja myös työmarkkinaosapuolet pitää ottaa huomioon tässä. Me todella uskomme, että alusta asti täytyy olla selvää kaikille viranomaisille, miten ja millä tavoin EUn vuoden 2020 jälkeinen prosessi asetaan edulliseksi rakenteellisten uudistusten tekemiselle. Erityisesti tämä miten tämä komission e- ehdotus julkisten hankintojen paketissa vaikuttaa näihin ehtoihin. Kiitoksia oikein paljon ja onnittelen esittelijä hänen työstään. Thank you very much. Uh, then for the European Commission. Kiitos oikein paljon sitten Euroopan komission nimissä. Tero Kalska, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Euroopan komissio haluaisi kiittää Euroopan parlamenttia ja esittelijä Koilio aivan erityisesti – Tämä on hyvin tervetullut mietintö. Ajatellen komission lokakuussa hyväksymää pakettia. Todella kyseinen lainsäädäntöehdotuksesta, vaan poliittisesta tiedonannosta, jossa pyritään katsomaan niitä vuoden 2000 direktiivin osioita, jotka eivät ole velvoittavia, mutta komissio kuitenkin pitää niitä tärkeinä ja haluaa kiinnittää huomioon niiden potentiaalin. Näiden vaihtoehtojen tehokas käyttö voisi tuoda etua lisääntyvän kilpailun osalta. Ja voitaisiin myös ajatella resurssitehokasta matahiilistä taloutta ja sen tukemista. Pidimme tärkeänä parlamentin jäsenten kantoja siitä, että tämä pitää saada toimimaan mahdollisimman ammattimaisesti. Koko kysymyksessä on kyse käytöstä ja laajasta kumppanuuslähestymistavasta täytäntöönpanossa. Jotta voidaan täytäntöönpanna tätä, tarvitaan ihmisiä, joilla on osaamista. Lisäksi tarvitaan poliittista tietoisuutta eri tasoilla, jotta poliitikot ymmärtävät, miten voidaan tehdä yhdessä yhteistyötä hankkijoiden kanssa, jotta nämä tavoitteet toteutuvat. Paketissa myös mainitaan, mitä suuntaviivoja ja toimia, mitä välineitä aiomme esittää. Joten teemme innovaation osalta, innovaatiosuuntaviivojen osalta paljon työtä. Toivottavasti ne saadaan ennen kesää. Olemme saaneet soveltamisalasta sosiaalisten suuntaviivojen osalta kuulemisen päätökseen. Teemme yhteistyön muodossa tätä työtä jotta voimme tarjota kunnalliset suuntaviivat tällä saralla. Paketin kautta puhumme strategisista hankinnoista. Yksi tekijä on se, että laajemmin käytetään muita kriteereitä kuin alhaisinta hintaa, sosiaaliset ympäristökysymykset. Samalla pohditaan sitä, miten voidaan helpottaa pk-yritysten pääsyä ja miten voidaan keskittyä niihin saroihin, joilla on eriten potentiaalia parantamisvaraa. Ja tässä yhteydessä katsomme myös sitä, miten voidaan laskea koko elinkaaren hinta. Tämä on pitkä prosessi. Olemme lähteneet liikkeelle viidestä tuoteryhmästä, jotka käyttävät eniten energiaa. Ja todella uskomme, että osa sitä työtä, että pk-yritykset saadaan mukaan. Ei ole ainoastaan ammattimaisuuden lisääminen julkisten hankintojen osalta, vaan myös on huolehdittava siitä, että myös tarjoajapuolta kuulutetaan sinne tiedotetaan enemmän. On katsottava myös hyviä käytäntöjä. Toinen ala, johon keskitymme lähivuosina, on se, miten voidaan helpottaa parhaiden käytänteiden vaihtoa – Halusimme tällaisen e-kirjaston hyvistä käytännöistä, en ainoastaan luettelua hyvistä esimerkkeistä, vaan halusimme välineen, joka olisi helposti hankkijoiden käytössä, kun tarjouskilpailu aloitetaan. Kuten edustaja Tarabella mainitsi, tilastotiedot eivät ole kovin kannustavia. On totta, että usein on vain yksi tarjoaja. Jos ajatellaan julkisten hankintojen osuutta BKT, tässä laskentatapa on vähän muutettu. Eli osa syy siihen, että tämä luku oli suurempi aikaisemmin, on tämä muutos laskentatavassa. Mutta palataan vielä pk-yrityksiin. Ymmärrämme, että pääsy julkisiin hankintoihin on tärkeä kysymys. Ja pyrimme katsomaan vähän kattavammin sitä, miten voidaan huolehtia siitä, että myös yhteistyö keskitetyn hankintayksikön kanssa on sellaista, että löydetään tapa, jolla voidaan poistaa tämä myytti, että tässä on ristiriitaa tämän keskittämisen ja pk-yritysten pääsyn välillä. Kentältä on esimerkkejä siitä, että voidaan keskittää aggregoiden niin, että on yksi välikäsi, mutta huolehditaan siitä, että avoimuuttaan alihankintaketjussa suhteessa tähän keskeisimpään tarjoajan kilpailijan. Joten me edistämme tätä kesäkuussa Bulgarian puheenjohtajamaan kanssa. Katsomme myös sosiaalista alaa, yhteiskunta-alaa, miten nämä, tällaiset toimijat saadaan mukaan. Samoin katsomme ympäristöä, myös bisnesympäristöä. Tähän liittyy myös se, miten saadaan pääsy edullisiin ja oikeudenmukaisiin oikaisukeinoihin, koska joissain jäsenvaltioissa voidaan selittää sitä, että niin harvat osallistuvat, koska ei tunneta niin hyvin koko järjestelmää. Olemme samaa mieltä siitä esitetystä kannasta, että ennen kaikkea on kyse ajattelun muutoksista. Hienoa, että parlamentista saatiin tällainen panos ja mielellämme pyrimme muuttamaan ajattelutapaa yhdessä parlamentin kanssa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Loppupuheenvuoroa varten antaisin esittelijä Koelijoille puheenvuoron. Olkaa hyvä. I want to thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoja, alueiden komiteaa ja Kiitän myös komissiota. Tämän keskustelun jälkeen varmaan on selvää, että ollaan hyvin samoilla linjoilla siitä, kuinka tärkeitä julkiset hankinnat ovat ja mitä sen tärkeää se on kasvun kannalta, työllisyyden kannalta, pk-yritysten mahdollisuuksien kannalta ja miten voidaan toimia avoimuuden hyväksi ja voidaan hyötyä uusista teknologioista. otan vasta näitä tarkistuksia, sitten laitamme niistä kompromissiehdotuksia, ehdotamme niitä. Varmasti yhdessä löydämme valiokunnalle yhteisen kannan, vahvan sellaisen. Olen varma tästä ja haluaisin vielä muistuttaa kollegoja siitä, että aikaraja tarkistukselle on 27. maaliskuuta. Herra Taravella esitti kysymyksen. Osittain siihen jo komissio vastasi näistä luvuista, mutta ennen kuin vastaan haluan sanoa, että olen iloinen, että herra Taravella on varjoesittelijä. Se on hieno asia. Hänellä on huomattavaa kokemusta näissä kysymyksissä ja tiedän, että me tulemme hyötymään hänen tiedoistaan, kokemuksistaan tällä alalla. Ja odotankin teiltä tarkistuksia. Varmasti herra Taravella tulee niitä ehdottamaan muiden kollegojen kanssa. Tätä kautta varmasti voidaan kaikkien panoksella tätä vielä parantaa. Olen herra Tarabellan kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitaan budjettikuria ja kurinalaisuutta. Komissio jo puhui tilastokriteerien muutoksesta osittain. Tämä voi perustella lukuihin liittyvät erot. Sitten jäsenvaltioiden investointitason erot ennen ja jälkeen talouskriisin tämäkin tuo tätä osan vastauksesta. Ja se seikka, että jotkut jäsenvaltiot budjettikurin takia Euroopasta kriteereistä johtuen, puhun nyt erityisesti maista, jotka kuuluvat euroalueeseen, tämä, nämä muutokset voivat myös perustella tämän eron luvuissa, mutta varmastikin herra Tarabella on samaa mieltä siitä, että luvuilla nyt ei niinkään ole merkitystä. Ne ovat tässä mietinnössä vain, että näytetään kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Siis kun puhutaan julkisista hankinnoista, ei puhuta vain taloudellisista rahoituksesta kysymyksistä, ja pienestä Euroopasta ongelmasta, vaan silloin on kyseessä todellakin asia, joka edustaa todella merkittävää sijoitusta. Ja se, mitä näillä luvuilla nyt tässä esitän, se ei ole nyt niinkään tärkeää. Ja Barnier siis antoi tämän luvun 2011, se oli silloin joka eri kuin mitä nyt on käytössä. Sitten puheenjohtaja, minulla ei olekaan sitten muuta kommentoitavaa. Kiitoksia kovasti. Very much. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 27. päivä maaliskuuta kello 12. Ensi tiistaina taitaa olla. Ja tarkistuksia käsitellään huhtikuisessa kokouksessamme. Kiitos oikein paljon kaikille. Voimme siis päättää tämän esityslistan kohdan ja siirtyä eteenpäin seuraavan kohtaan esityslistalla. Mietintöluonnoksen käsittely aiheena tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla. Esittelijänä edustaja Senelovaa. Antaisin teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Sure. I will use my mother... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun äidinkieltäni, tsekkiä. No, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Mahdolliset erot tuotteiden koon täytäntöönkoon panossa, joita myönnetään sisämarkkinoilla samalla nimellä, samoissa tuotepakkauksissa, samalla markkinoinnilla. Jo löyd- huomattiin seitsemän vuotta sitten Slovakia-saran kuluttajasuojajärjestön toimistosta ja tämä valiokunta 2013 laati päätöslauselman uudesta kuluttajapolitiikasta ja pyysi komissiota kiinnittämään huomiota tähän aiheeseen, että tehtäisiin Euroopan laajuinen tutkimus ja arvioitaisiin nykyisen lainsäädännön vaikutusta, joten mm, myöhästymistä on useampi vuosi. Sitten vähitellen tämä ilmiö, nimittäin tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla, niin niitä on tullut yksi keskusteluimmista aiheista viime aikoina. Jopa Jean-Claude Juncker mainitsi siinä unionin tilapuheessaan. Ja viime aikoina olen saanut useita kysymyksiä, mitä tämä laatuero oikeastaan tarkoittaa. Minä haluaisin puhua testeistä useammissa jäsenvaltioissa, jotka ovat osoittaneet, että on eroa tuotteiden välillä, jota markkinoidaan samalla nimellä ja samassa mm, pakkauksessa. Eivätkä nämä ole mitään amatöörimaisia ad hoc-testejä, vaan testejä ihan sertifioiduissa laboratorioissa tunnetuissa yliopistoissa ja minä olen jopa osallistunut jo joihinkin näistä testeistä. Tässä ei ole kyse pelkästään elintarvikkeista, vaikka eniten todistusaineisto onkin elintarvikkeista. Jotkut kuluttajat jo tietävätkin, että samassa lihasäilykepurkissa yhdessä maassa tulee, on pelkkää lihaa kuin jossain toisessa maassa käytetään paljon alhais, sempan laadun lihaa tai kahveissa voi olla eroja tai esimerkiksi jogurtin ainesosissa. Tietenkin tuottajat selittävät tämän hinta- ja makutottumuksilla ja meidän on sanottava, että tämä, nämä laatuerot eivät koske kaikkia tuotteita. Euroopan komissio on viime vuonna ryhtynyt kiinnittämään huomiota tähän ilmiöön ja se on ryhtynyt puhumaan siitä, että täytyisi ottaa käyttöön yhteinen testausmenetelmä ja jopa budjetista löytyi rahaa tietojen laajemmalle keruulle. Ja toivotan nämä toimet tervetulleeksi, koska laatuerot liittyvät sisämarkkinoiden toimintaa. Meidän täytyy kerätä tietoa Euroopan tasolla, meillä täytyy olla yhteinen lähestymistapa. Kuitenkin mainitsen myös joitakin rajoja, joita valvontaviranomaisilla on ja joiden kanssa niiden pitää pärjätä. Pelkään pahoin, että toiminnan puute saattaa johtaa sisämarkkinoiden sirpaloitumiseen. Yksi jäsenvaltio sanoi, että se aikoo noudattaa paikallista lainsäädäntöä laatueroista ja me emme halua sitä. Ei minun tarkoitukseni ole pak- sanonella tuottajille, mitkä tuotteiden ainesosien pitäisi olla, mutta kuluttajien pitäisi olla eh, tarkasti eh, tietoisia siitä, että saman nimiset eh, tuotteet samoissa pakkauksissa voivat olla sisällöltään erilaisia koska kuluttajat ajattelevat, että sisämarkkinat ovat markkinat, joissa tuotteita voi saada kaikkialla, joten e, e, eivät ajattele, että tuotteiden koostumuksen pitäisi vaihdella. Tietenkin, jos joku tuottaja haluaa sopeuttaa tuotteen paikalliseen makuun sopivaksi, siitä pitäisi kertoa selvästi, koska helposti voi käydä niin, että jos kuluttaja olettaa, että sisältö on sama, mutta se ei ole, niin se voisi olla kuluttajan harhaanjohtamista. Euroopan komissio on ilmoittanut, että se aikoo uudistaa EUn kuluttajadirektiivejä ja tämä uudistus on hyvä tapa muuttaa direktiiviä epäreilusta kaupan käytänteistä. Komissio jäsen Jurova sanoi, että ehkäpä tätä listaa voitaisiin laajentaa listaa epäreilusta kaupan käytänteistä. Minä en ole vielä määritellyt, miten listaa pitäisi pidentää, mutta mutta olen valmis keskustelemaan siitä. Tietenkään meidän pitäisi rajoittaa tarjontaa markkinoilla, mutta valvontaviranomaisille pitäisi antaa riittävä väline puuttua tiettyihin tapauksiin, jos arvioidaan, että kyse on kuluttajan harhaanjohtamisesta. Kiitoksia ja odotan kovasti kommentteja ja ehdotuksenne tästä aiheesta. Kiitos. Thank you very much. And then for... Kiitos oikein paljon. EPP nimissä edustaja Stefanek, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin käytän äidinkieltäni. Haluaisin ensin esittää kiitokset Olga Senalovalle siitä, että hän on niin aktiivisesti jo vuosien ajan toiminut tällä alalla. Tämä on todella tärkeä mietintö. Tämän tuotteiden laatuerokysymys on tärkeä monissa jäsenvaltioissa. Tästä on tulossa nyt poliittinen kysymys, koska kansalaiset ovat sitä mieltä, että tätä asiaa ei ole nyt käsitelty kunnolla. Kansalaiset näin tuntevat olevansa toisen luokan kansalaisia. Siksi meidän on huolehdittava tasavertaisuudesta EUn sisämarkkinoilla. Haluaisin painottaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin, Kunnollinen tiedon antaminen kuluttajille on tärkeää, jotta kuluttajat voivat tehdä päätöksen tietoon perustuen. Tuotteen laatu erokysymys ei tarkoita sitä välttämättä, että halutaan ihan samanlaiset tuotteet kaikkialle EU-markkinoille, mutta kuluttajille on kyllä tärkeää se, että he saavat korrektin tiedon, jotta kuluttajat voivat itse päättää, aikovat kostaa tuotteen vaiko eivät. Joten haluaisin painottaa sitä, että pääasiallinen tavoite tässä on se, että annetaan kuluttajille tärkeää relevanttia tietoa. Toinen kysymys on komission toiminta tällä saralla. Tärkeää on, että komissio tekee aloitteita ja tämä yhteinen testaus keskus on tärkeä aloite, koska tämä voi luoda tärkeää pohjaa päätöksenteolle. Meillä ei ole vielä yhtenäistä menetelmää ja siksi tämä ongelma on putkahtanut esiin useissa EUn jäsenvaltioissa. Olettaisin myös, että koska meidän valiokuntamme toimii tässä aktiivisesti, voimme edetä tässä kysymyksessä tämän mietinnön pohjalta. Ja kolmanneksi, haluaisin tukea esittelijän tekemää ehdotusta, erityisesti mitä tulee epäreiluihin käytänteihin laatuerojen takia. Tämä on hyvin tärkeää meidän valiokuntamme panosta tähän keskusteluun, koska nämä laatuerot todella syntyvät epäreilujen käytäntöjen pohjalta. Siksi tähän kysymykseen on nyt reagoitava. Lopulta olen sitä mieltä myös, että kuluttajajärjestöillä pitäisi olla tässä vankempi rooli. Kuluttajajärjestöt voisi olla se taho, johon kuluttajat ja asiakkaat voivat olla yhteydessä ja saada sieltä tukea. Meidän kansalaistemme on siis tärkeää voida luottaa sisämarkkinoihin. Siksi pitäisi luopua sellaisista käytänteistä, joita valitettavasti vielä markkinoilla on laatuerojen muodossa. Odotan innolla yhteistyötä esittelijän ja muiden kollegoiden kanssa koska tämä on todella tärkeä mietintö. Varmasti voimme nyt ottaa merkittävän edistysaskeleen ja parantaa kuluttajien luottamusta tällä saralla. Kiitos paljon. ESR-ryhmän nimissä Edoja Sulik on varjoesittelijä. Hän ei päässyt paikalle, joten minä luen hänen puheenvuoronsa hänen puolestaan. Hän haluaisi pahoitella totta kai sitä, että hän ei päässyt itse paikalle. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää esittelijää. Tämä on kattama mietintö laatuero-ongelmasta. Hän tukee täysin esittelijäkohdassa D, että eroja epäreilujen käytäteiden direktiivin täytäntöönpanossa on. hän vähemmän tukee sitä, miten puututaan tähän ongelmaan. Monet liitteen yksi asiat eivät välttämättä poista laatueroja markkinoilta, koska kunnollinen valvonta direktiivin täytäntöpanon osalta jää jäsenvaltioille. Nykylainsäädännön noudattamattomuus on suurin ongelma. Siinä olisi parantamisen varaa. Slovakian hän haluaisi ottaa esimerkiksi – koska Slovakia on aktiivisesti ajanut tätä kysymystä. Siellä ei ole selkeää viranomaista elintarvikealalla, joka puuttuisi epäreiluun kilpailuun ja johon kuluttaja voisi tuoda valituksensa. Siksi epäreilut käytänteet jäävät näin huomiotta. Komissio auttaa jo nyt jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että nykylainsäädäntöä noudatetaan. Suuntaviivoja on kehitelty ja elintarvike petosten osalta on luotu tällainen yhteinen keskus. Testit ovat osoittaneet, että laatueroja on, mutta toisaalta hän ei käytetä samaa menetelmää. Hän on samaa mieltä kohdassa neljä. Siinä pidetään tervetulleena yhteisen testausmenetelmän kehittämistä. Tämä on välttämättömyys ennen kuin lähdetään muuttamaan Euroopan lainsäädäntöä. Kohta kahdeksan. Tässä ei ole mitään analyysejä todisteita pohjalla. Jäsenvaltioiden pitäisi katsoa esimerkkejä muista maista, joissa epäreiluun kilpailuun puututaan jo nykylainsäädännön pohjalta. Kohta 14 liittyy merkintäkysymyksiin ja merkkituotteisiin. Tämä ei liity sinänsä tuotteiden laatueroihin ja edustaja Sulik haluaisi välttää epäselvyydet tässä. Kyse on tässä laatuerojen osalta sellaisista tuotteista, joissa on samantyyppinen pakkaus. Se, että sekoitetaan muihin merkituotteisiin, on nyt jo otettu huomioon muussa lainsäädännössä. Kohta 22 mustan listan täydentäminen. Jos kyse ei ole niin suuresta erosta, että kuluttaja haluaa muuttaa käytäntöään, ei pitäisi pitää tätä kielteisenä. Laatueroilla voi olla oikeutetut syyt, jotka perustuvat mieltymyksiin tai ostovoimaan. Hän voisi kuitenkin tukea kohtaa 23, kun muiden kun elintarvikkeiden testaaminen saattaisi lisätä kuluttajien tietoisuutta ja reilua kilpailua. Kiitos. Dita Sanantovaa Alden nimissä. First of all, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Olga Sahanolovaa hänen tekemästään työstä koko alalla, ei vain tässä mietinnössä. Valiokunnassa on jo montakin kertaa taidettu mainita se, että tällä asialla on merkitystä joissakin jäsenvaltiossa, mutta minä haluan tässä korostaa sitä, että tämä ei ole joidenkin jäsenvaltion ongelma. Puhumme siitä seikasta, että tämä on sisämarkkinaongelma. Miten sisämarkkinat noin toimivat? Ja meillä on tehty joukko tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että ongelma on olemassa. On Itä-Euroopan maiden kauppojen hyllyltä löytyy vähän alempilaatuista tavaraa. Kyse on Unkarista, Kroatiasta, Bulgariasta, Puolasta, no, ehkä monista muistakin, siis kaikista. Ja eh, yhdistyneessä Euroopan unionissa sisämarkkinoilla meillä ei voi olla tämän tyyppisiä ongelmia, ei niitä saisi olla. Joten on varsin selvää, että tämä on harhaanjohtava käytäntö, jota yritykset harjoittavat Miten muuten voi kutsua tämänhetkistä tilannetta, että sama tuotemerkki, sama pakkaus, sitten kuitenkin koostumus ja laatu on eri. Kuluttajat odottavat ihan oikeutetusti samaa laatua kaikkialla EU:ssa. Ensin haluan kiittää komissaari Jourova ja hänen suunnitelmaansa, jonka hän konkreettisista toimista esitti viime vuonna. Toivottavasti, toivottavasti sitä täytäntöön pannaan pian. Ensinnäkin meidän pitäisi käyttää hyväksemme olemassa olevaa lainsäädäntöä, ettei hyväksytä ihan upo uutta, koska siihen menee kauan aikaa ja se on pitkä prosessi. Meidän pitäisi painostaa myös vähittäismarkkinoita, valmistajia, valvonta, tahoja jäsenvaltiossa heidän pitää voida toimia paremmissa oloissa, oloissa ja pitää tiivistä tiedonvaihtoa rajat ylittävässä kaupassa. Ilman tiedonjakoa parhaimpien käytäntöjen vaihtoja ja yhtenäisiä testausmetodologeja on vaikea ratkaista tätä ongelmaa käytännössä. Minä toivon, että koko järjestelmä saadaan käyntiin ihan kuukausissa ja toivon, että pystymme saamaan konkreettisia tuloksia myös pian, jotta voimme nähdä, että todella on ponnisteltu, ei vain viranomaisten parissa, vaan myös toimittajat ja vähittäis sektori ovat mukana. Toivottavasti tässä toimitaan nopeasti ja löydetään korjaavia toimia, koska kyseessä on alan maine. Meidän kaikkien, meidän ei pidä osoittaa kuka on syyllinen, kuka ei. Onko tämä tuottajien vähittäiskaupan ongelma vai valvoja tai kuluttajajärjestöjen ongelma. Ei tällä ole nyt merkitystä. Mielestäni meidän pitää muuttaa keskustelua siitä, onko ongelmaa vai miten tämä ongelma ratkaistaan ja korjataan. Löydetään ratkaisu, miten voitetaan ongelmat, löydetään keinot siihen, miten toimitaan tällaisia epäreiluja käytäntöjä vastaan, mukaan lukien komission ehdotus, jonka odotamme tulevan tulevina ensi kuussa. Minulle avainasiassa on toiminta ja toiminta nyt, koska aika kuluu. Yritysten pitäisi näyttää tahtoa ja ryhtyä konkreettisiin toimiin. Tätä kuluttajat ja kansalaiset meiltä juuri nyt odottavat. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Mastalka ei ole paikalla. Vihreiden nimissä. Kiitos mutta Yle Reda taitaa puhua hänen puolestaan. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja haluaisin vielä kerran pyytää anteeksi Jara Scholtesin puolesta. Hän on tänään Sloveniassa johtuen velvollisuuksista kotopuolessa. Herra Scholtes halusi kiittää esittelijä Senalovaa, että hän on laatinut tämän mietinnön tuotteiden laatuerosta sisämarkkinoilla. Mielestäni mietintö on hyvin laadittu. Se sisältää kaikki tärkeät elementit ja kysymykset, kun on kyse tuotteiden laatueroista. Olemme samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että yritysten pitäisi antaa kuluttajille tarkkaa tietoa, jota he tarkkaan tietävät, mitä ostavat, jotta kuluttajat voivat tehdä päätöksen, ostavatko he tuotteen vai eivät perustuen objektiivisiin ja rehellisiin tietoihin. Avoimuus on tässä tärkeää. Lisäksi kuluttaja ei saa joutua harhaanjohtavan mainonnan kohteeksi tai muiden epäroilujen kaupankäynti tapojen kohteeksi. Meidän on muistuttava, että elintarvikekauppa on suuresti rajat ylittävää, siksi tähän on puututtava varovasti, jotta voidaan varmistaa reilu ja tasa-arvoinen pelikenttä sisämarkkinoilla, joka suojaa kuluttajia. Myös mietintöluonnoksessa sanotaan, että tuotteiden laatuero ei koske pelkästään elintarvikkeita, vaan myös muita tuotteita, kosmetiikkaa, pesuaineita ja muita. Vihreä EFA-ryhmä ajattelee, että on erittäin tärkeää puuttua tähän tuotteiden laatueroon EU-ssa ja luoda riippumaton elin, joka pystyy käyttämään yhtenäistä metodologiaa tarkastaakseen tuotteiden laadun jäsenvaltioissa. Me olemme myös samaa mieltä esittelijän ehdotuksesta, että muutetaan äh, epäreilun kaupankäyntikeinojen äh, liitettä yksi ja lisätään yksi uusi asia mustalle lisällä herra Scholtes on valmis tekemään yhteistyötä muiden esittelyiden kanssa asian puitteissa. Please. Ja sitten edustaja Borjan. Zahvaljujem gospođo predsjednice. E, prije svega željela bi se zahvaliti e, kolegici... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää Olga Senalovaa esittelijää. Haluaisin todella onnitella häntä, koska hän on tehnyt loistavaa työtä ja tuen täysin tätä mietintöä. Ympäristövaliokunnassa olen tehnyt työtä. Siellä olemme vastuussa elintarvikkeista, olen siellä esittelijä, mutta haluaisin sanoa, että tämä ongelma ei koske ainoastaan elintarvikkeita. Ihan päin vastoin monet tutkimukset ovat osoittaneet ja monet ihmiset ovat jo viitanneet siihen, että myös muissa tuotteissa, pesuaineissa, teknisissä laitteissa, jopa autoissa nähdään eroja. Tietenkin ihmiset huomaavat tämän erityisesti elintarvikkeiden osalta. Jos nautimme pidemmän aikaa vähemmän terveellisiä elintarvikkeita, sillä voi olla kielteinen vaikutus terveyteemme. Olen käsitellyt tätä aihetta usean vuoden ajan. Olen tehnyt tutkimuksen Kroatiassa tästä aiheesta ja voimme todeta, että laatueroja on erittäin paljon meillä. Esimerkiksi HIP-merkkinen vauvan ruoka, bioelintarvikkeita, biopuuroa markkinoitiin Kroatian markkinoilla – ja se oli huonompi laatuista kuin sama tuote Saksan markkinoilla. Ja kuitenkin hinta oli sama tai meillä jopa korkeampi, vaikka laatu oli alhaisempaa. Voin vain todeta, että kuluttaja ei pysty näkemään ja ymmärtämään, että hän ostaa huonompilaatuisen tuotteen, koska sitä ei ole mihinkään merkitty – ja tuotetta markkinoidaan ihan samalla tavalla. Pakkaus on samannäköinen. Ja nimi on siis sama. Eli kuluttajalla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta verrata tätä tuotetta toiseen tuotteeseen, jota muut kuluttajat muissa maissa ostavat. Tästä syystä tässä on mielestäni kyse epäreiluista kaupan käytänteistä. Nykysäännöt eivät riitä tämän ongelman ratkaisemiseen. Jotkut tuottajat ovat jo luvanneet, että tällainen toiminta loppuu sisämarkkinoilla. Mutta tämä on vapaaehtoista toimintaa ja se ei meille riitä. Ei voida siis ajatella, että ne, jotka haluavat jotain muuttaa, muuttavat, mutta toiset eivät tee mitään. Tuen siis kaikkea sanottua. Emme voi tyytyä nykytilanteeseen. Emmekä voi olettaa, että ongelma ratkaistaan markkinoilla. Siksi tarvitaan uusia lainsäädäntövälineitä. Lainsäädäntö on muutettava. Monet kollegat ennen minua ovat jo painottaneet minustakin tärkeää seikkaa. Euroopan unionissa sisämarkkinoilla ei voida sallia sitä, että meillä on ensimmäisen ja toisen luokan kuluttajia. Kiitos paljon edustaja Pospisille. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já bych chtěl se také připojit této debatě. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan osallistua tähän keskusteluun. Kiitän kollega kollega, joka on ollut tämän asian parissa pitkään. Hän on selvästi asiantuntija aiheessa. On hyvä asia, että me keskustelemme tästä tänään, koska tällä on merkittäviä poliittisia vaikutuksia Keski-Euroopassa. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, jos elintarvikkeissa on laatueroja ja muissa tuotteissa ei kyse ole vain siitä, että kuluttajat kärsivät, vaan – myös tavallaan he, mentaalisesti monet kuluttajat tuntevat itsensä kakkosluokan kansalaisiksi EU:ssa. Joten me olemme tavallaan uusia jäsenvaltioita, jotka liittyvät kommunismin kaatumisen jälkeen, ja meillä myydään sitten tuotteita, jotka ovat yksinkertaisesti laadultaan huonompia. Sitten otan esille vielä yhden tekijän, nimittäin kuluttajan suoja sinällään. Laatuerot johtavat tällaiseen harhakuvien tai, mm, tai kaatumiseen, yhdentymisestä tai pettymiseen siihen. No, siksi on hyvä, että etsitään ratkaisua poliittiselta tasolta. Haluaisin kiittää kollegaa vieläkin enemmän tämän asian esille ottamisesta puolueet ja voimat, jotka ovat Eurooppa vastaisia, kasvavat vaikutusvallaltaan. Ja Keski-Euroopassa. Siksi tällä on siihenkin merkitystä. Tämä on erittäin hyvin laadittu mietintö. Olen täysin samaa mieltä ensimmäisestä osasta, jossa käsitellään analyysejä ja kuvataan laatueroja elintarvikkeissa. Sitten toinen osa, siellä on suosituksia ja mi- mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Ja tästä minulla on jotakin ehdotuksia, muutosehdotuksia, jotta tästä tulee selkeämpää ja tarkempaa. En ollenkaan vastusta suositusten sisältöä, mutta minulla on kuitenkin lisäehdotuksia, miten voidaan selventää tiettyjä kohtia. Keskustelu sopivasta sääntelyn tasosta. Olen samaa mieltä niiden kanssa, joista on parempi muuttaa direktiiviä ja erityisesti liitettä yksi, joka koskee epäreiluja kaupallisia käytäntöjä ja ottaa mukaan myös muita asioita tähän luetteloon. Toisaalta esittelijä toisessa osassa puhuu eurooppalaisista ratkaisuista, joita voitaisiin suoraan soveltaa siis näitä toimenpiteitä. Täytyy siis tehdä selväksi, muutammeko me asetusta. Minä en ole täysin tämän puolesta. Olen sitä mieltä, että jos puutun nyt lainsäädäntöön, niin silloin direktiivi on kyllä parempi kuin asetus senkin takia, että direktiivi ottaa enemmän tavallaan jäsenvaltiot mukana, ainakin luodaan sellainen vaikutelma, että kyse on ennen kaikkea kuluttajansuojasta eikä siitä, että annetaan määräyksiä tuottajille. Sitten toinen ehdotus koskee rajat ylittäviä aspekteja. Meidän täytyy tehostaa rajat ylittävää e- osuutta ja tehdä sitä enemmän, ottaa mukaan enemmän ehdotuksia. Olen samaa mieltä, että viranomaiset eivät pysty toimimaan yksilöllisesti laatu, tuotteiden kohdalla, joissa on laatueroja ja rajat ylittävä ulottuvuus on asia, jota pitää vahvistaa. Tässä minun tulevat tarkistukseni ja haluaisin vielä kiittää esittelijää siitä, että on järjestelmällisesti käsitellyt juuri tätä kysymystä jo pitkään. Uh, thank you, Madam Chair. I am... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen vieras täällä ympäristövaliokunnasta. Olen ympäristövaliokunnan jäsenen, puhun äidinkieltäni Unkaria. Haluaisin kiittää edustaja Sehnalovaa tästä työstä ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet osallisena tähän. Samanaikaisesti haluan korostaa, että tämä ongelma ei koske pelkästään Keski- ja Itä-Eurooppaa, vaan se on koko Euroopan kattava ongelma ja tämä on sanottava selvästi. Minä olen asiaa käsitellyt jo vuosia, kun on kyse ympäristönsuojelusta ja olen nähnyt tilanteen jo, kun lobarit tulivat pakeillemme elintarviketeollisuuden lobbarit ja he vakavasti käsittelivät aihetta ja sanoivat, että tämä on paranoia, tämä on hulluutta. He sanovat, että me tiedämme, että Keski- ja Itä-Euroopassa on eri makutottumukset. Sitten meille vielä sanottiin, että me haluamme yhtenäistää nämä hienot äh, monimuotoiset markkinat. Yritykset ottivat tämän työn todella vakavasti. Ne reagoivat huoliimme, mutta tilanne ei ole helppo. Meidän on huomattava, että kyse on todella suurista lopareiden eduista, ja jos eurooppalaista tutkintaa ei laadita, niin asia ei tule päättymään, koska lobbareita on aina, kaikki tietävät sen joten minä pidän tästä periaatteesta sama pakkaus, sama sisältö. Monet mainitsevat pesuaineet. Kyse ei ole pelkästään elintarvikkeista. On kyse monista tuotteista, hygieniatuotteista, monesta muusta. Ja sisältö ei tee tuotteista pelkästään halvempaa, vaan laatukin vaihtelee myöskin elintarvikkeiden turvallisuus. Niissäkin on kysymysmerkkejä, esimerkiksi vauvan ruuat. Ja viimeinen kommenttini. Olen sitä mieltä, kuten kroatialainen kollega jo sanoikin, jotkut tuotteet ovat asian jo ymmärtäneetkin. Eivät enää etsi mitään porsaareikiä, takaovia. Tällainen vapaaehtoinen ymmärtämys on tärkeää. Minä olen historioitsija ja mielellään siteraan historiaa. Meillä oli ongelma jo 80-luvulla. Kysykääpä espanjalaisilta kollegoilta. Silloin oli jo ongelma. Euroopassa oli silloin jo erilaatuisia tuotteita, mutta me tarvitsemme yhtenäistä eurooppalaista tutkintaa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Uh, thank you very much for the... Kiitos paljon. Kiitos tästä keskustelusta. Käytän itsekin omaa äidinkieltäni. Ensin haluaisin kiittää edustaja Senalovaa. Tämä on oikein hyvä mietintä. Tässä on jo oikeastaan kaikki sanottu. Kollegat ovat käyneet hyvin ammattimaista keskustelua tänään. Parantelu on aina mahdollista totta kai. Tulin vähän myöhässä, koska osallistuin budjettivaliokunnan kokoukseen ja siellä käsiteltiin aihetta myös, joka liittyy suoraan minun työhöni. Siksi haluaisin aluksi viitata budjettivaliokuntaan. Siellä on suunniteltu pilottihanketta omasta aloitteestani tälle vuodelle. Ajatellen testausmenetelmiä, miten löydetään erot eri tuotteiden välillä eri jäsenvaltioissa. Tiedän, että pilottihanketyö on jo komissiossa alkanut ja on mahdollista, että se jatkuu vähän ensi vuoden puolelle. Ja uskon, että tätä kautta voidaan auttaa merkittävästi kansallisia viranomaisia. Näin voidaan ratkaista tämä ongelma ylikansallisesti eri jäsenvaltioiden kesken. Samoin kuin edustaja Pospisiel sanoi. Haluaisin viitata omaan maahani terveys- ja eläinlääkintäalalle. Kun joitain tuotteita testattiin, todettiin, että eroja on olemassa, mutta ne eivät ole niin merkittäviä. Kun me kysyimme, mikä olisi merkittävä ero, niin he eivät pystyneet tähän kysymykseen vastaamaan, koska sitä ei ole vielä määritelty. Ja kuluttajasuoravirastokaan ei ole päässyt ratkomaan tätä ongelmaa vielä, koska rahoitusta ei ole riittävästi. Tämä ongelma oli sijoitettava huomioon. Liettuassa naapurimaassamme on nyt jo paljon parempi tilanne. Molemmat nämä laitokset ovat tehneet paljon tehokkaammin työtä. Näin on pyritty kiinnittämään huomiota tähän ongelmaan, joka on todella merkittävä. Ja siellä pyritään jo ehkäisemään näitä käytäntöjä. Hyvin lyhyesti minäkin viittaisin historiaan. Vuonna 2014 vielä yhdessä Kroatian kollega Luitsan kanssa pyrimme kiinnittämään kollegoiden huomion tähän kysymykseen kirjallisen julkilausuman kautta, jotka sallittiin silloin vielä. Pyrimme kiinnittämään huomiota silloin koko Euroopan parlamentissa tähän kysymykseen, eli tuotteiden laatueroihin – koska me usein kuulimme vaalipiireistämme ongelmia. Ymmärsimme, että tällaiset erot olivat olemassa. Nyt samoin kuin silloin Keski- ja Itä-Euroopan maiden edustajat puhuvat näistä, mutta minä haluaisin kyllä saada niin kutsutuista EUn 15 jäsenvaltiosta tukea, siis niistä maista, jotka olivat EUssa jo ennen vuoden 2004 laajentumista – jos voin kutsua näitä vanhoista, vanhoiksi jäsenvaltioiksi, niin niiden tuki on kyllä todella minimaalista. Toivoisin, että tämä muuttuisi, koska tämä on poliittinen kysymys. Vaikka tuotteiden laatuerot, vaikka pesuaineiden, elintarvikkeiden, kosmetiikan erot, vaikka ne eivät olekaan merkittäviä, niin minä pidän tätä kuitenkin syrjivänä menettelynä. Ja tämä asettaa kyllä Euroopan unionin hyvin kielteiseen valoon. Komissio on tehnyt ehdotuksen, komissio on osallistunut tähän prosessiin. Puheenjohtaja Juncker jo syyskuussa viittasi siihen, että tällaista ei voida hyväksyä. Sama tuote, samat merkinnät, samat etiketit, sama tuottaja, mutta eri laatu eri jäsenvaltioissa. Tämä ei ole hyväksyttävä tilanne. Pidän todella hyvänä sitä, että luodaan tällainen elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden laadun yksikkö komissioon, joka avattiin ja esiteltiin melko hiljattain. Tämä keskus pyrkii linkittämään tietojärjestelmät, sidotaan jäsenvaltiot mukaan, parannetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rajat ylittävästi. Tämä on ensimmäinen askel, koska meidän on ensin ymmärrettävä, missä näitä laatueroja on, kun tuotteita on markkinoilla niin paljon, on selvitettävä, mitkä yritykset pyrkivät käyttämään tätä tilannetta hyväkseen. Pidän siis todella hyvänä, että parlamentti on nyt ottanut ensimmäisen askeleen tähän suuntaan. Toivon, että tämä työ jatkuu myös tulevaisuudessa, jotta Keski- ja Itä-Euroopan maiden kuluttajat voivat nauttia yhtä hyvälaatuisista tuotteista kuin läntisessä Euroopassa. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissio. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää edustaja Senalovaa, jonka kanssa teemme erittäin läheistä yhteistyötä tässä asiassa, mutta myös kuluttajalainsäädännön rajat ylittävässä täytäntöönpanossa. Ja nämä kaksi aihetta liittyvät läheisesti toisiinsa, kuten moni täällä jo sanoikin. Esittelijä mietintö ja monet puheenvuorot mainitsivat kaikki ne toimet, joihin komissio on ryhtynyt viime vuoden aikana ja myöskin puheenjohtaja Junckerin puheen. Ja puheenjohtaja Juncker unionin tilapuheessaan hyvin selvästi sanoi, että tasa-arvoisten unionissa ei ole hyväksyttävää se, että kuluttajat joissain jäsenvaltioissa tuntevat, että heitä kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Olemme samaa mieltä tästä. Olemme samaa mieltä myös siitä, että on useita elementtejä, jotka ovat nousseet esiin hallituksissa, eri sidosryhmissä ja järjestöissä, jotka osoittavat, että laatueroja on. Ja meidän on ylläpidettävä sisämarkkinoihin markkinoihin kohdistuvaa luottamusta, mutta sisämarkkinoiden täytyy myös olla avoimet ja taloudellisesti tehokkaat yrityksille. Siksi komissio nyt tekee kovasti työtä poistaakseen harhaanjohtavat, epäreilut tai rajoittavat eh, yritysten käytänteet, jotka ovat nousseet esiin tässä keskustelussa. No niin, lyhyt yhteenveto siitä, mitä olemme tehneet tähän mennessä. Ensimmäinen asia oli, että pyysimme korkean tason ryhmältä, joka käsittelee elintarvikeketjun parempaa toimintaa, käsittelemään asiaa ja ryhtymään keskustelemaan kaikkien sidosryhmien kanssa elintarviketuotannossa asiasta. Tämä foorumi antoi komissiolle mandaatin ja erityisesti sen yhteiselle tutkimuskeskukselle mandaatin kehittää kestävä testimenetelmä. Ja itse asiassa tämä työ on alkanut viime vuonna hyvin kattavalla tavalla. Mukana ovat kaikki mahdolliset sidosryhmät, jäsenvaltioiden viranomaiset, elintarvikelaboratoriot, myöskin teollisuus- ja kuluttajajärjestöt. Ajatus on kehittää sellainen metodologia, joka on tieteellinen ja sellainen, että sidosryhmät voivat sen hyväksyä niin, että kaikki voivat sitä käyttää ja hyödyntää eh, näitä tuloksia, jotka ovat luotettavia. Toivon, että muutaman kuukauden kuluttua, todennäköisesti ensi kuussa, saamme eh, tämän metodologian hyväksyttyä ja sitten eh, ryhdytään tekemään todellisia testejä koordinoidusti joissakin jäsenvaltioissa. Ja kyse on muistakin kuin näistä niin kutsutusta uusista jäsenvaltioista, vaan mukana on myös muita jäsenvaltioita EU-15. Toivomme, että saamme ensimmäiset testitulokset tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä ei ole ainoa asia, johon komissio on ryhtynyt. Komissio on myös katsonut soveltuvaa lainsäädäntöä ja uskomme, että sovellettavan lainsäädännön on tultava paremmin täytäntöönpannuksi ja hyödynnetyksi. Ensinnäkin elintarvikelainsäädännössä harhaanjohtavat käytännöt on kielletty, samoin myös epäreilujen kaupankäyntitoimien direktiivissä. Ja me annoimme tiedonannon 2011, jossa puhutaan mm, erilaatuisista tuotteista. Ja nyt annamme enemmän vielä suuntaa ilmoituksen kautta kautta osoittaaksemme, miten olemassa lainsäädäntö aktiivisesti käytäntynä voi puuttua tähän, näihin laatueroihin. Ja nostimme esiin ruoan elintarvikkeet, koska elintarvikkeet olivat yleisimmin esiin noussut ongelma kaikissa näissä testeissä, joita olemme nähneet. Me teemme myös työtä kansallisten viranomaisten kanssa sekä elintarvikealalla että yleisemminkin kuluttajansuoja-alalla. Järjestämme työryhmiä, joissa vaihdamme tietoa ja kehitämme pätevyyksiä ja käytänteitä. Ja menimme jopa askeleen pidemmälle, koska tarjosimme eh, rahaa yhteisrahoituksena kaikkien jäsenvaltioiden viranomaisille niin, että ne pystyvät kehittämään kykyjään tällä alalla. Ja muutaman viikon kuluttua meidän pitäisi eh, nähdä, mitkä ovat ne jäsenvaltiot, jotka ovat tätä mahdollisuutta hyödyntäneet. Kaiken tämän työn rinnalla komissari Jurova itse päätti eh, osallistua. Hän ryhtyi eh, vuoropuheluun tiettyjen yritysten kanssa ja kaupan järjestöjen kanssa, erityisesti niiden yritysten, joita tai nämä testitulokset koskivat. Hän painosti kovasti näitä yrityksiä, jotta ne ymmärtäisivät kaikki eri elementit tässä keskustelussa, mukaan lukien kuluttajan näkemys ja poliittiset aspektit. Ja myöskin, että ne uudelleen arvioisivat eh, käytänteitä, jotka liittyvät tuotteiden eroon, koska kuten on useaan otteeseen todettu, tämä on sisämarkkinaongelma ja erittäin tärkeää on varmistaa kuluttajien luottamus sisämarkkinoihimme. Sitten kun on kyse tästä mietintöluonnoksesta, joka meillä on edessämme, olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä elementti ja tulee juuri oikeaan aikaan, koska komissio nyt suunnittelee tällaista uutta pakettia, kuluttajapakettia, jossa arvioimme, aiomme ehdottaa joitakin kohdistettuja kuluttajadirektiivien uudistuksia mukaan lukien epäreilut kaupan käytänteet heillä on myös tiedonanto siitä, miten aiomme kehittää olemassa olevan lainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanoa. Joten pohdimme sitä, miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla puuttua näihin laatueroihin tässä paketissa. Eräs asia, joka meille on erittäin tärkeä, on se, että varmistetaan selkeys ja oikeusvarmuus yrityksille. Haluamme myös varmistaa, että täytäntöönpanoviranomaiset pystyvät panemaan täytäntöön tätä lakia. Ja komissio, parlamentti ja neuvosto ovat velvollisia saa laatimaan vastauksen tähän ongelmaan, joka on oikeasuhtainen ja tehokas. Eli kyse on yhteisestä työstä, olemme aloittaneet työn ja tulemme jatkamaan sitä tämän uuden paketin puitteissa. On erittäin tärkeää, että onnistumme tässä työssä, koska tuotteiden laatuerot ovat kysymys, on kysymys, joka kovasti vaikuttaa kuluttajien näkemykseen sisämarkkinoista. Minulla on muutama kommentti tästä mietinnöstä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että keskitymme elintarvikkeisiin, koska elintarvikkeet olivat tuo kaikkein eniten ilmoituksia saanut ala, mutta suuntaviivamme, ilmoituksemme, kaikki nämä ovat sellaisia, että niitä voidaan soveltaa myös muuhun kuin elintarvikealaan. Ja komission palveluyksiköissä ja yhteisessä tutkimuskeskuksessa harkitsemme sitä, että laajentaisimme työn ensi vuonna koskemaan myös muita tuotteita kuin elintarvikkeita. Sitten tämä kysymys siitä, että koskeeko tämä ainoastaan merkkituotteita. Yleensä kysymys koskee tuotteita, jotka ovat samankaltaisessa pakkauksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki pakkauksen elementit on otettava huomioon ja se tosiseikka, että on tunnettu merkki tässä paketissa, niin se on otettava huomioon, mutta merkki ei ole avain kysymys, vaan ennemminkin se, miten tuote esitellään. Tässä olivat minun kommenttini, eli eh, yhteisen tutkimuskeskuksen työstä. Eh, toivon, että pystymme vuoden loppuun mennessä eh, tarjoamaan teille paljon enemmän todistusaineistoa ja luotettavaa todistusaineistoa. Kiitoksia vielä kovasti työstä tämän mietinnön parissa ja luottakaa siihen, että otamme sen täysin huomioon. Um, uh, Kiitos paljon. Lopuksi esittelijä saa puheenvuoron edustaja Senelova. Uh, Kiitoksia. Ennen kaikkea haluan kiittää kollegoja keskustelusta ja heidän panoksestaan. Tietenkin odotan jo teidän tarkistuksianne ja luotan siihen, että lopulta saavutamme laadukkaan mietinnön, joka vie asiaa eteenpäin. Olen todellakin kaikkien kanssa samaa mieltä, jotka näkevät tämän asian luottamuskysymyksenä sisämarkkinoihin, että tarvitaan EU:ssa. Okay, thank you very much uh, for that. Uh, Selvä, kiitos oikein paljon. Minulla on tässä aikataulu. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 17. päivä huhtikuuta kello 12. Kiitos oikein paljon. Nyt siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistallamme tämän päivän kokouksessa. Mietintöluonnoksen käsittely muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Esittelijämme on Anna-Maria Koratsabilt, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mielelläni esittelen mietintöluonnoksen muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa. Tämä on tärkeää, kun pyrimme avoimeen, turvalliseen, kaikille avoimeen internetiin. Me haluamme tasavertaiset toimintamahdollisuudet yrityksille itse asiassa – poistamalla esteitä, jotta voidaan kilpailla globaalisti. Tämä asetus de facto luo viidennen liikkumisen vapauden tiedon vapaan liikkuvuuden. Tämä on tärkeä digitaalisilla sisämarkkinoilla ja näin on potentiaalia saada lisää tehokkuutta koko arvoketjuun. Tämä on ratkaisevan tärkeää pilvipalvelinten osalta, tekoälyn osalta, sadatan osalta. Näin voidaan tukea innovaatioita. Haluaisin antaa joitain lukuja, koska näin nähdään, miten tärkeästä on kyse. Matalokalisaatio vähentää kilpailumahdollisuuksia. Kustannukset lisääntyvät jopa 120 prosenttia. 8 miljardia BKT-etua voitaisiin saada tulevina vuosina. Vapaa liikkuvuus tässä liittyy on yhtä suuri etu kuin Etelä-Korean kanssa luotu kauppasopimus. Lähes 10 prosenttia vuodesta 2015 ja nyt on potentiaalia päästä 106 miljardin vuonna 2020. Eli tämä ehdotus on ratkaisevan tärkeä, jotta saadaan kasvun potentiaalia vapautettua. Tavoitteet tavoitteenamme on poistaa näitä säilytyspaikkavaatimuksia ja lisätä vapaa liikkuvuuden mahdollisuus, johon liittyy kolme keskeistä etua. Liikkuvuus muille kuin henkilötiedoille. Ja säilytyspaikkavaatimukset muutetaan ja annetaan toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus pyytää pääsyä tietoon, jota on varastoitu toisen jäsenvaltion. Ja ammattikäyttäjille annetaan helpompi mahdollisuus siirtää tietoa eri säilytyspaikkojen välillä. Mietintönne perustuu faktoihin. Tämä on ollut yhteisöllistä työtä. Haluaisin kiittää komissiota, neuvostoa, varjoesittelijöitä. Meillä oli varjoesittelijöiden kokous. Pyrin sisällyttämään mahdollisimman hyvin kollegoiden huolenaiheet, jotta saataisiin nopeampi edistys aikaisemmin Haluaisin kiittää oikeudellista yksikköä, politiikkayksikköä ja sidosryhmiä. Me saamme paljon tärkeää palautetta ja osaamista näin eduksemme, koska tämä on hyvin tekninen kysymys. Se, mihin keskitytään minun mietinnössä, on kolme seikkaa. Eli poikkeus, turvallisuutta koskeva poikkeus, viranomaisten pääsy tietoihin, eli tietotyypit, tietojen siirtäminen. Tässä lähdettiin liikkeelle kysymyksistä, joita saatiin sidosryhmiltä. Soveltamisalassa painotan sitä, että sekä yksityisten että julkisten viranomaisten pitäisi hyötyä vapaasta liikkuvuudesta. Tämä ei tarkoita sitä, että yritykset ja muut velvoitetaan siirtämään tietoa maan ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa vain sitä, että jäsenvaltiot eivät voi estää sitä, paitsi jos säädännöllistä turvallisuutta koskeva poikkeus. Lisäksi on ollut vähän epäselvyyttä, jota olen pyrinyt oikaisemaan. Tämä koskee kaikkia hallinnon tasoja, kansallista, alueellista ja paikallista. Ja mukaan otetaan myös poikkeudet, jotka liittyvät viranomaisten toimintaan sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella tasolla. Me totta kai kunnioitamme sopimuksia. Ja olen katsonut sopimuksia ja oikeuskäytäntöä ja pyrkinyt selittämään mahdollisimman hyvin, mitä on katettu tässä yleistä turvallisuutta koskevassa poikkeuksessa. Me haluamme rajata nämä kaikkein merkittävimpiin pakottaviin syihin. Ja viranomaisten pääsy tietoihin. Olen sanonut monet kerrat, että missään tapauksessa yritykset ei voi näin salata tietoa viranomaisilta, joten tässä pyritään helpottamaan sitä, että viranomaiset saavat pääsyn tietoihin, jotka ovat säilytettyinä maarajojen ulkopuolella. Olen myös selvittänyt sitä, että jos yksi jäsenvaltio joutuu pyytämään tukea toiselta jäsenvaltiolta yhden luukun kautta pääsyä tiloihin, joissa tieto on, niin silloin noudatetaan tässä isäntävaltion sääntöjä. Molemmat tietotyypit. Tässä oli pää päällekkäisyyttä yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, joka astuu toukokuussa voimaan ja tämän asetuksen välillä, jota työstämme. Nämä ovat eri asioita, niillä on eri soveltamisella, mutta yhdessä toivon mukaan näin luodaan tällainen vapaa tiedon alue Eurooppaan. Kun puhutaan eri tietotyypeistä, niin henkilötieto katetaan yleisen tietosuojasetuksen kautta ja muu kuin henkilötieto katetaan tämän asetuksen kautta. Mutta kun on kyse tietokokonaisuuksista, joissa on molempia tietotyyppejä, jos niitä ei voida erotella ja voidaan todeta sieltä, mitkä ovat henkilötietoja, mutta niitä ei pystytä erottelemaan tai niiden erotteleminen on liian kallista, mikä asiantuntijoiden mukaan on itse asiassa sellainen kehityskulku, johon olemme mennessä. Eli tällaisia sekatietoa on yhä enemmän, niin että siellä on paljon muuta kuin henkilötietoa. Ja jos on molempia tietotyyppejä, eli suurin osa ei ole henkilötietoa, siellä voi asiantuntijoiden mukaan olla jotain henkilötietoja. Muutama nimi, joitain sähköposteja, hallinnollisen tyyppistä tietoa. Tiedämme, että yleistä tietosuoja-asetusta kunnioitetaan yrityksissä, jotka ovat todella investoineet paljon konsultoidakseen, ymmärtääkseen, miten tämä toimii ja miten sitä voidaan noudattaa. Mutta tiedämme myös, että näin voidaan luoda paljon kustannuksia ja hallinnollisia esteitä, erityisesti ajatellen pk-yritysten työtä, joten olisi suhteetonta pakottaa niitä käyttämään yleistä tietosuoja-asetusta muuhun kuin henkilötietoon silloin, kun molempia tietotyyppejä on yhdessä tietokokonaisuudessa. Haluan yleisesti vielä sanoa, että tätä yleistä tietosuoja-asetusta ei voida muuttaa tämän kautta. Soveltamisella ei voida muuttaa, sitä ei voida rajata, mutta ei myöskään laajentaa. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisella siis. Eli jos Euroopan unionissa on henkilötietoja, silloin yleistä tietosuoja-asetusta noudatetaan. Ja siksi ehdotan sitä, että meidän asetuksemme koskee koko tätä tietoa, tietoa kokonaisuutta. Sanot on kuitenkaan rajoittamatta yleistä tietosuoja-asetusta. Tämä on tärkeä kysymys kaikille. Tähän tarvitaan selvyyttä, oikeusvarmuutta, mutta emme voi säädellä tulevaisuutta. Siksi olen tehnyt seuraavan ehdotuksen. Komission pitää esittää suuntaviivoja. Yleisestä tietosuoja-asetuksesta on opittu jotain. Koko ajan on haluttu saada tukea siihen, miten näitä sääntöjä tulkitaan. Ja sitten lopulta 5 yli 12 saadaan jotain. Minä haluan tämän nyt jo tänne tekstiin, että komission on esitettävä suuntaviivoja ennen kuin asetus astuu voimaan. Ja toivon, että tämä auttaa. Olemme myöskin uudelleen tarkasteluaikaa lyhentäneet, jotta voimme sopeutua silloin, kun tiedämme teknologian kehityksestä enemmän ja siitä, mitä innovaatioiden kautta on luvassa. Meidän pitää olla valmiita muuttumaan tulevaisuuden vaatimusten mukaan. Joten henkilötietoja suojellaan edelleen. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että yleinen tietosuoja-asetus myös mahdollistaa vapaan liikkuvuuden. Tieteen siirtäminen. Vapaa tiedon välittäminen tarkoittaa myös sitä, että käyttäjän pitää voida vaihtaa pilvipalvelutarjoajaa, mutta silloin markkinat toimijat kyllä voivat parhaiten toimia ja luoda tässä säännöt, joten minä tuen tässä itse säänteleviä käytännössääntöjä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että sidosryhmät voivat tehdä ihan mitä haluavat ja tämä teollisuuden ala, vaan tässä pitää olla tietyt aikarajat ja toimitaan tiettyjen puitteiden mukaan. Tästä syystä olemme pyytäneet komissiota ja ainoastaan helpottamaan ja tukemaan tätä, vaan myös valvomaan tätä prosessia. Minä uskon, että on todella tärkeää, että saadaan hyvä tasapaino tähän prosessiin, että käyttäjän puolikin on yhtä hyvin edustettuna. Olemme kuulleet sidosryhmiä, jotka yksimielisesti ovat pyytäneet lisää aikaa. Jos ajatellaan käytännössääntöjen osalta kerättyä kokemusta, niin silloin ymmärretään, että – aikaa tarvitaan enemmän ja siksi olen pyytänyt kahta vuotta kaiken kaikkiaan tässä aikarajaksi käytännössä sääntöjen osalta. Lisäksi olen vähän poistanut kaikkein tiukempia vaatimuksia, jotka mielestäni ei ole suureksi eduksi, koska ala itse tietää kyllä paremmin kuin me, mitä käytännössä sääntöjä voitaisiin luoda. Uudelleen tarkastelu. Se on tärkeää, koska silloin pystytään arvioimaan. Ei tämä tarkoita sitä, että uudistetaan välttämättä. Mutta komission on esitettävä kertomus yhteislainsäätäjille, ja jos uudistuksia tarvitaan, silloin yhteislainsäätäjät lähtevät niitä tekemään arvioiden teknologian kehitystä, innovaatiokehitystä ja kaikkea sitä, mitä emme vielä tällä hetkellä tiedä. Siksi olen ehdottanut, että uudelleen tarkastelun määräaikaa vähennetään viidestä vuodesta kolmeen, jotta voimme sopeutua teknologian kehittymiseen. Ne oli myös keskittynyt 300, jolla on erityistarvetta arviolle ja tarkastelulle. Ja kuten sanoin aikaisemmin, kyse on harmaasta alueesta, kun on erityyppistä tietoa, ja sitten tuo yleisen turvallisuuden poikkeus, ja sitten kaltainen sääntöjen täytäntöpano yhteenvedonomaisesti puheenjohtaja. Todella uskon, että tämä on esimerkki siitä, miten parempi säätely voi toimia. Todella voisimme nyt kerrankin saada tällaisen asetuksen, joka purkaa vähän säätelyä. Tämä on tärkeä kun ajatellaan Euroopan kilpailua. Puhumme tässä Kiinasta. Kyse on siitä, miten me pystymme tulevaisuudessa kilpailemaan Kiinan kanssa. Tämä on selkeä esimerkki sääntelystä, jossa on lisäarvoa, tuetaan har- sääntöjen harmonisointia. Kaikki ovat sellaisia asioita, joita meidän pitäisi edistää sisämarkkinoiden eteen minun mielestäni. Meillä on hyvä vaatimus tässä. Polision, komission kertomus oli hyvä. Siinä oli taustalla hyvä vaikutusten arviointi. Neuvosto on jopa parantanut komission ehdotusta. Nyt meidän velvollisuutemme on todella saada tässä Ferrari aikaiseksi, eikä mitään vähempää kuin Ferrari. Tietenkin kuulen kantojanne mielellään, kuulen teidän panostanne. Minulla on kunnianhimoisena tavoitteena, että neuvottelut aloitetaan Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa. Pyydän, että autatte minua tässä. Puhutaan nopeasti ja selkeästi kaikista teidän huolenaiheistanne, mutta edetään kuitenkin nopeasti, että saadaan tämä asetus hyväksyttyä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Tämä oli selkeä katsaus tilanteeseen. Nyt antaisin varjoesittelijöille puheenvuorot. SCD-ryhmässä Kristel Schaldemose. I am going to... Kiitoksia. Puhun tanskaa, mutta kuitenkin sitä ennen en usko, että meidän pitäisi pyrkiä Ferrariin, vaan Volvo olisi hyvä. Volvohan edustaa turvallisuutta ajossa, joten ehkä nyt ei nopeuta, vaan hoidetaan oma turvallisesti ja oikein. Sitten Tanskaan. Okei, okay, you're flexible.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 et øh, skyggeordførmøde, og øh, jeg synes faktisk, det er tydeligt øh, i øh, draft-rapporten her, at, øh, at der er blevet lyttet til de øh, kommentarer og ønsker, vi havde. Så det vil jeg gerne sige tusind tak for. Jeg synes, at, at det tyder på, at, at vi nok skal få lavet øh, et godt resultat her. Toiveita, joita varjoista tuota sitten näitä Kiittäisin tästä. Tämä varmasti saa aikaan hyviä tuloksia. Olen myös samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeää, hyvää lainsäädäntöä. Se on tärkeää myös, että asia etenee mahdollisimman nopeasti. En tiedä, onko tämmöinen valtavan merkittävää Kiinan kilpailun kannalta, mutta meidän pitää olla kuitenkin varovaisia, että me liikaa mainosta näitä lainsäädännön vaikutuksia, mutta olen kuitenkin samaa mieltä, että tämä asia pitäisi saada liikkeelle mahdollisimman nopeasti ja toimintakykyiseksi ja myös niin hyvin kuin mahdollista. Siksi minä viittasinkin Volvo-autoon, koska tämä pitää olla myös turvallista. Sitten erityisempiin kommentteihin ja sitten muutama menettelytapa kysymys myös. Tarkistus numero kolme, jossa puhutaan se tietoasetuksesta. Minä ja ryhmä ovat sitä mieltä, että neuvoston suhtautuminen tässä on oikein. Gille on ikke øh, eh, denne her. Så så tästä sekatietoja kyseessä, niin silloin pitäisi soveltaa yleistä tietosuoja-asetusta. Tulen tekemään tarkistuksen, joka sopii siihen, mitä neuvostokin on On tärkeää, ettemme kyseenalaista sitä Ovatko tiedot ihmisten täytyy tuntea olonsa turvalliseksi, että henkilötietoja ei käsitellä muuna kuin henkilötietoina Sitten täällä on kysymys yleisestä turvallisuudesta, josta keskustelimme juuri varjoistelujen kokouksessa. Ei oikeastaan en usko, että olemme eri mieltä. Mehän olemme samaa mieltä, mitä haluamme. Haluamme varmistaa, että käytämme samaa määritelmää julkisesta turvallisuudesta kuin on jo käytössä EUn tapaoikeudessa. Jos tästä voimme sopia, silloin varmaan voidaan harkita hiukan erästä sanamuotoa. Tietenkin on tärkeää, että ei vain käytä kaiken tyyppisiä teknisiä esteitä ja selityksiä tiedon paikantamisesta, mikä ei ole välttämätöntä. Mutta jos tie, tietopaikantamista käytetään turvallisuussyistä sen sijaan, että sanottaisiin, että tämä pitää olla aivan olennainen seikka, niin eh, sit sitten pitäisikin sanoa, että jos jäsenvaltiot voivat näin tehdä, jos on luvallista, niin silloin niiden täytyy voida myös dokumentoida, että on olemassa uhka yleiselle turvallisuudelle. En usko, että tästä olemme eri mieltä. Haluaisin kiittää sinua tarkist, teitä tarkistukset 24, jotta päästäisiin eroon turhasta byrokratiasta. Jos tämä lainsäädäntö halutaan tehokkaasti toimivaksi, niin jäsenvaltioiden ne pitäisi olla huolissaan siitä, saavatko he käsinsä tietoja toista, vaan toisen, toista jäsenvaltiosta. Ei tietenkään tietoa saa noin vain sen takia, mutta jos on joku oikeudellinen syy, että haluaa tällaisen mahdollisuuden, niin silloin se pitäisi sallia. Mielestäni olet laatinut hyvin tämän tarkistuksen 24. Yrityksiäkin täytyy kuulla. On hyvä, että yritämme siistiä hiukan näitä byrokraattisia rönsyjä, koska se on olennaisen tärkeää jäsenvaltioille. Niiden ei pidä joutua olemaan huolissaan siitä, että joutuvat luopumaan tiedon paikantamissäännöstä. Sitten käytännössääntö asia. Toisaalta olemme lähentäneet, lyhentäneet sitä aikaa, jonka aikana komissio arvioi lainsäädäntöä, ja toisaalta olemme pidentäneet aikarajaa siinä mielessä, että ala voi itse laatia nyt Haluamme toisaalta kiirehtiä jotakin osuuksia ja toisia, toisia viivästyttää, ehkä toimia juuri toisaalta tavalla olisi parempi. Ja minulla on yksi kommentti asiasta, jota ei ole vielä käsitelty, mutta se tuli kuitenkin esille seminaarissa tai kuulemisessa valiokunnassa. Ensimmäistä kertaa, kun tätä lainsäädäntöä tarkastelimme kuulemisen yhteydessä, saimme kuulla, että on olemassa tällainen harmaa vyöhyke, että on paljon muuta kuin henkilötietoa, jota voitaisiin mm, käyttää toisenkin tarkoituksen, että se ei olekaan niin nimetöntä kuin voisi luulla. Tätä kautta voitaisiin kuitenkin hyödyttää tätä tietoa ja sitten tehdä siitä ei-anonyymiä jälleen. Pitää olla varovaisia, ettei jää ovi auki tällaiselle mahdollisuudelle niin, että loppujen lopuksi sitten onkin vielä enemmän tätä henkilötietovirtaa EU-ssa kuin alun perin tarkoitus. En nyt puhu ehkä aivan tarpeeksi selvästi, mutta teen tästä tarkistuksen, jolla pyritään varmistamaan tämä johdantason kappaleissa. Jos me haluamme vapaan tiedonvirran, meidän pitää pystyä voida luottamaan siihen, että henkilötietomme eivät ole vapaasti kenen tahansa saatavilla. Vapaa tiedonvirta ei ole sama kuin vapaa pääsy henkilökohtaisiin tietoihin. Sitten vielä yksi vetomus oikeastaan sihteeristölle. Meillä on aikaraja tarkistuksille maanantaina. Kuitenkaan ei ole ollut mahdollista, että avustajamme ovat voineet te, jättää näitä tarkistuksia vielä. tämä asia voidaan ratkaista, koska jos, me, jos meidän täytyy nopeasti jättää tarkistuksia, meidän pitää päästä käsiksi tähän järjestelmään. Ja kiitoksia vielä yhteistyöstä. Varmasti pystymme korjaamaan nämä kysymykset, joista emme välttämättä ole ihan samaa mieltä. Selvä, kiitos oikein paljon tästä. Mitä tuli tähän huomion määräajasta. Sihteeristö sanoo, että olisi mahdollista jatkaa sitä päivällä, eli 27. päivä, jos anna marjalle sopii, sopii ilmeisesti. Selvä. Eseryhmän missä nimissä edustaja Dalton on valitettavasti sairas, joten hän pyysi minua puhumaan puolestaan. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää esittelijää yhteistyöstä ja avoimuudesta. Siitä, että varjoesittelijät ovat saaneet kuulla jo ennalta kantoja ennen kuin teksti lähetettiin käännettäväksi. Tämä varmasti mahdollistaa erittäin joustavan etenemisen. Hän tukee täysin esittelijän toiveita minimalisoida poikkeukset tähän. Todella vaarana se, että hallitukset ja alue- ja paikallisviranomaiset käyttävät väärin sitä, että halutaan paikannustietoa. Jos parlamentti ei ole tässä kunnianhimoinen ja pidä soveltamisalaa mahdollisimman laajana, niin lopulta vaarana on se, että tämä on pettymys eikä poistetakaan muun kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta. Tämä olisi ikävää, koska näiden markkinoiden vapauttaminen on tärkeää ja nojautuu vapaaseen liikkuvuuteen. Tässä ei pyritä julkishallinnon tehtävää vaikeuttamaan. Siksi on hyvä, että esittelijä on tehnyt tarkistuksen, joka helpottaa oikeutettuja viranomaisten tietoihin pääsypyyntöjä. Olemme kuulleet huolia tästä aiheesta joissain kokouksissa, joitain järjestetty tähän mennessä. Lisäksi on hyvä, että esittelijä sanoi, että tämä koskee myös julkisia hankintoja. Tämä on hyödyllinen lisäys tähän tekstiin. Hän on samaa mieltä siitä, että uudelleen tarkastelua ajattelukohtaa on vahvistettava, koska tämä on hyvin jännittävä kehittyvä ala ja meidän on voitava reagoida muutoksiin, joita emme pysty edes kuvittelemaan kukaan meistä täällä salissa. Ja sitten tietokokonaisuuksista, joissa on eri tietotyyppejä. Hän on aivan samaa mieltä siitä, että tämä asetus ja yleinen tietosuoja-asetus täydentävät toisiaan, ne eivät ole päällekkäisiä, vaan ne toimivat samalla oikeudellisella alueella EUn sisällä. Kun tietokokonaisuudessa on sekä henkilötietoa että muuta tietoa ja pääosa tiedosta on muuta tietoa, niin tällaisten sekatietojen jättäminen ulkopuolelle haittaisi tätä asetusta. Se, että tässä käytetään muuta kuin henkilötieto ei tarkoita sitä, etteikö tällaisia molempia tietotyyppejä sisältävässä kysymyksessä noudatettaisi henkilötietojen osalta kuitenkin yleistä tietosuoja-asetusta, jos emme noudata tätä ja pakotamme erottamaan nämä tiedot ja säilyttämään ne erillisinä haittaamme kyllä kovasti PK-yrityksiä. Sitten tietojen sietäminen on annettava markkinoille mahdollisuus luoda käytännössä säännöt, niille aikaa toimia, ja tässä pitäisi keskittyä avoimeen järjestelmään, jossa siirtäminen on helppoa. Tämä lisää kilpailukykyä ja käyttäjien saamien palveluiden laatua. Ajattelemme tässä erityisesti pk yrityksen ESR-ryhmä tekee joitain tarkistuksia näihin kommentteihin liittyen, mutta pitkälti ollaan samalla suunnalla esittelijän kanssa. Mielellään hän tekee yhteistyötä Anna-Marian kanssa myös tulevaisuudessa tässä tämä. Sitten Ditta Radantsova saa Alden nimissä varjoesittelijänä puheenvuoron. Uh, I was brainstorm. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Mietin tässä, haluanko Ferrarin vai Volvon. Meillä on paljon samaa kuin Kristelin kanssa, koska on yhteistä, koska Äh, me kävimme läpi nämä äh, tyyppihyväksyntätrilogit. Skoda on myös hyvä merkki, sanoisin. Mutta ehkä tärkeintä on se, että auto saadaan tielle nopeasti. Joten todella haluaisin kiittää anna Maria hänen äh, mietinnöstään. Se menee oikein hyvään suuntaan. Toivotan tervetulleeksi myös sen, että yritämme nopeuttaa prosessia täällä parlamentissa. Sitten mm, tästä mm, tekstistä, joka koskee näitä molempia tietotyyppiä sisältäviä tietokokonaisuuksia. Minun on keskusteltava ryhmäni kanssa. Muutama kommentti, neljä artikla, koska tämä on asetus eikä direktiivin ehkä tarpeen osoittaa, että tämä äh, paikallistamiskielto ei ole tarkoitettu yksityisten yritysten välisille suhteille tavoitteisiin. Jos lukee tämän artikan 4.1 äh, lukematta tätä määritelmää, niin tämä voi olla harhaanjohtaja. Tuen täysin sitä, että jäsenvaltion ei pitäisi sanoa esimerkiksi pankille, että sen tietojen pitää olla jossain tietyssä paikassa, mutta samanaikaisesti pankki, joka on tehnyt yksityisen sopimuksen palveluntarjan kanssa, äh, voi äh, päättää, missä se haluaa näitä tietoja säilyttää. Sen pitäisi olla kaupallinen valinta. Äh, esittelijän tarkistus on oikein, mutta lisää muotoilua tarvitaan, jotta tekstiä voidaan hienosääntää. Sitten kuusi artiklasta olen samaa mieltä tämän yleisen äh, tarkistuksen suhteen, joka liittyy äh, neuvoston tekstiin, mutta ähm, sitten täällä on periaate yhteen toimivuudesta. Tämäkin voi ymmärtää väärin emme me vaadi, että kommis, yritykset varmistaisivat, että kaikki niiden, to, kaikki niiden äm, laitteet toimivat yhteen. Siirrettävyys ei tarkoita, että yritys Ben laitteiden on pystyttävä käyttämään ohjelmaa yrityksestä A. Voi olla myös kyse siitä, että että, toim, että tässä täytyy muuttaa tätä formaattia. Puhutaan vain yhteen toimivista formaateista. Tieto on välitettävä rakenteellisella koneluettavalla muodolla. Ehkä olisi hyvä poistaa tämä yleinen viittaus ja puhua rakenteellisesta yleisesti käytystä koneluettavasta formaatista. Ja sitten mm, nämä tämä artikla 9, joka liittyy suuntaviivojen näistä sekatietokannoista. Sitä pitäisi ehkä selvittää, mitä oikeastaan haluamme näihin suuntaviivoihin. Mitä tarkoittaa, että nämä ovat läheisesti linkitetyt tai parhaat käytännöt. Nyt vaikuttaa siltä, että komissio haluaa ottaa mukaan kaiken tänne suuntaviivoihin. Ehkä on sitten parempi antaa vielä suuntaviivat suuntaviivoihin. Puheenjohtaja, näiden kolmen asian lisäksi ja ehkä vielä muutama pieni muutos tasan kappaleisiin. Olen sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä mietintö Luunas ja kovasti odotan yhteistyötä anna merian Kristelin ja muiden kollegojen kanssa tästä tärkeästä aiheesta. Niin, ja tulen jättämään tarkistukseni englanniksi prosessia nopeuttaakseni. Kiitos oikein paljon vihreiden nimissä Julia Reda. Thank you very much. I would also like, uh... Kiitoksia. Haluan myös kiittää esittelijää erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Toivottavasti näin neuvottelut huomattavasti nopeutuvat. Olemme samaa mieltä kommentteista koskien näitä eri tietolajeja sisältyvistä tietokokonaisuuksista on selvä, että jos tiedot eivät liity toisiinsa ja voidaan helposti erottaa isosta, niin ei se oikeastaan ole tällainen eri tietolajeja sisältävä, mutta on ihan mahdotonta vaatia selkeää erottamisesta henkilökohtaisesta muista tiedosta kaikissa tapauksissa yleinen tietosuoja-astus koskee kaikkea henkilötietoa, joten se koskee myös näitä sekatietokantoja, mutta tässä mielessä olemmekin jo varsin samalla linjalla eri ryhmien kesken. Me pidämme aika paljon tästä kunnianhimoisesta aikataulusta ja että tätä tarkasteluvaihetta on hiukan lyhennetty. Se, että edelleen tiukennetaan ja selvennetään julkisen hankinnan käsittää, se on tärkeä kysymys ja on tärkeää jäsenvaltiot myös soveltaa tätä periaatetta, että päästään eroon tiedon paikantamista silloin, kun ei ole mitään tarvetta tällaiselle. Meistä on, tämä on hyvä idea lisätä julkisen turvallisuuden poikkeus tietysti tähän tarkasteluvaiheeseen, koska voi hyvinkin olla niin, että lopulta jäsenvaltioiden eivät tarvitsekaan tällaista poikkeusta ollenkaan. Sitten mielenkiintoinen ajatus siitä, voidaanko tämä paikantaminen lisätä yhteen digitaaliseen porttiin. Me aloitimme kolmikantaneuvottelusta tänään. Jos komissio on sitä mieltä, että tämä on hyvä idea, niin ehkä me sitten voimme jo keskustella siitä teknisellä tasolla tässä tapauksessa, koska enemmän tarvittavaa tietoa. Mitä enemmän tarvittavaa tietoa on tarjolla yrityksille ja muille, niin sen parempi. Sitten on yksi kohta, jossa olemme aika eri linjoilla, nimittäin nyt tiedon paikantamisesta. On hyvä, että avoimet standardit mainitaan ja mekin tuemme erityisesti, sitä, että erityisesti, että erityisesti mainitaan standardoidut koneluettavat tiedot, niin kuin Dita sanoi, mutta emme vieläkään ymmärrä, minkä takia muun kuin henkilö, henkilökohtaisten tietojen kohdalla pitäisi olla käytännössä sääntö, kun taas yleisessä tietosuoja-asetuksessa on laillinen velvoite äh, antaa tämä mahdollisuus tiedon paikantamiseen. Jos vielä muistetaan myös nämä eri tietolajeja sisältävät tiedostot, niin olisi hyvä toimia yhtäläisellä tavalla ja me ehdotamme sellaista mallivaatimusta tiedon paikantamisesta muiden kuin henkilötietojen kohdalla sen me emme ole vakuuttuneita komission perustelusta, että ei ole tarpeeksi näyttöä, että näin tehtäisiin. Siis kyllähän tarpeeksi näyttöä oli, että tämä otettiin mukaan yleiseen tietosuoja-asetukseen. Niin sitten kun puhutaan tietojen paikantamisesta, niin siinä on niinkään suuri ero henkilökohtaisen muiden tietojen välillä. Kyse on siitä, että voidaan vaihtaa palveluja helposti ja tämä pitäisi olla mahdollista molempien tietolajien kohdalla. Tässä oikeastaan vain haluaisimme mennä hiukan eri suuntaan. Muutoin kyllä luonnos korostaa ihan oikeita asioita ja todennäköisesti pystymme nopeasti hoitamaan tämän asian. Kiitos. Näin. Kiitos paljon. Sitten mielelläni antaisin puheenvuoron komission edustaja Sastanelille. Olkaa hyvä. Huomenta kaikille ja kiitos paljon kaikesta työstä, jota valiokunta on tehnyt. Tämä on niin tärkeä kysymys digitaalisille sisämarkkinoille. Kiittäisimme esittelijä Koratsa Vilttiä erityisesti kattavasta työstä ja siitä, että niin nopeasti saatiin tämä mietintö luonnos. Kiitokset myös kaikille varjoesittelijöille. Minusta tuntuu, että taidamme olla peruskysymyksestä tässä asetuksessa samaa mieltä. Se on kaikkein tärkein asia. Te kaikki otatte esiin hyvin tärkeitä seikkoja, mutta ilman, että nyt puhutaan pilkuja pisteen paikoista, niin uskoisin, että perusperiaatteet, jotka löytyvät asetuksen takana, ovat laajan konsensuksen kohteena. Todella mielellämme jatkamme näistä yhteistyötä kanssanne, jotta voimme edelleen parantaa tätä tekstiä. Vähän yksityiskohtaisemmin, jos voisin palata muutamaan keskeiseen esiin tulleeseen kysymykseen tässä mietinnössä ja keskustelussa. Ensinnäkin, pidämme todella hyvänä sitä, että pyritte ylläpitämään tuota poikkeusta, mutta ei ei laajenneta poikkeusten määrää sinänsä, vaan pidetään kiinni vain tuosta yleisen turvallisuuden poikkeuksesta. Pidetään yllä siis tekstiä ja, ja samalla pidetään viranomaisten tiedot tässä. Julkinen sektori on tärkeä pitää soveltamisalassa mukana. Kyse on e-hallintopolitiikasta esimerkiksi julkisen sektorin tietopolitiikan tulevaisuudesta, mahdollisuuksista toimia tulevaisuudessa, joten tässä julkinen sektori soveltamisadan piirissä on meille hyvin tärkeä seikka. Myös kysymys, jota pohditte, että kaikkien julkishallinnon tasojen on oltava mukana – kansallinen, alueellinen ja paikallinen taso. Tämä on meillekin tärkeä asia. Sitten viranomaisten pääsytietoihin. Meille on melko selvää, että tämä mekanismi ei nyt pyri puuttumaan olemassa olevaan yhteistyöhön, jota on muussa lainsäädännössä. Nyt on jo monia yhteistyön välineitä joilla voidaan päästä rajat ylittävän tietoon vaikka verotuksen alalla. Myös eurooppalainen tutkintamääräys on tällainen esimerkki rajat ylittävästä tiedonsaannista. Artikla 5 on todella tällainen turvaverkko. Sen turvaksi että jäsenvaltiot voivat tehdä tätä yhteistyötä. Tätä vaadittiin, kun valmisteltiin tätä. Jos ei ole muuta yhteistyömekanismia käytössä, on jotain, joka mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat saada pääsyn tietoihin. Myös silloin, kun tieto on säilytettävänä muussa jäsenvaltiossa. Ehkä suurin keskustelun kohde oli molempia tietotyyppejä sisältävät tietokokonaisuudet. Periaatteessa tuemme täysin esittelijä Karatsa Biltin kantaa juuri. Se, että tämä asetus ei muuta sitä, miten noudatetaan täytäntöpannaan yleistä tietosuoja-asetusta, on tärkeä asia myös Euroopan parlamentille, mutta myös komissiolle. Erityisesti kun yleinen tietosuoja-asetus lähikuukausina astuu kunnolla voimaan. Joten varmaankin se tapa, jolla me ymmärrämme sanamuodot tässä. On sellainen, että meidän on huolehdittava siitä, että tämä ei haittaa mitenkään yleisen tietosuoja-asetuksen voimaanastumista. Vaikka olisi kyse molempia tietotyyppejä sisältävästä kokonaisuudesta, niin yleinen tietosuoja-asetus huolehtii tietosuojakysymyksistä. Eli henkilötietoja ei sinänsä siirretä tämän asetuksen alle, kun kyse on muusta kuin henkilötiedoista. Eli se olisi vähän ristiriitaista lähteä siirtämään nyt sitten henkilötietoja tämän asetuksen piiriin. Tässä on kyse varmasti vain sanamuodoista. Ja sitten tietojen siirtäminen. Meidän tulee antaa kyllä tässä yrityksille mahdollisuus käyttää käytänteitään, tehdä vertaisyhteistyötä, mutta tehdä yhteistyötä myös asiakkaiden kanssa. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan käytännössääntöjen kehittämistä, koska tässä tilanteessa voidaan luoda sellainen tilanne, että kaikki voittavat. Tällä hetkellä pilvipalveluiden osalta puhutaan vain 21 prosentista. Tilanne vaihtelee vähän jäsenvaltioiden kesken. Jos pilvipalveluiden tarjoajat voivat lisätä potentiaalisten kuluttajien luottamusta, niin silloin asiakkaiden määrä voi lisääntyä. Mutta silloin on muitava vakuutella kuluttajat siitä, että jos siirretään tieto, jos halutaan vaihtaa pilvipalvelun palveluntarjoajaa, niin se on mahdollista. On tärkeää, että lisätään luottamusta tässä kuluttajien joukossa. Toinen seikka on se, että jos haluamme, että käytännössääntöihin osallistuvat mahdollisimman monet laatimisvaiheessa, silloin sidosryhmät on saatava mukaan. Suuret pilvipalveluntarjoajat, mutta myös pienemmät toimijat, joita on jo paljon. Euroopan unionissa. Mutta osallistaminen pk-yritysten osalta on hyvin hankalaa, koska tähän menee liian pitkään. Siksi haluaisimme melko nopeasti saada työn päätöksen, jotta osallistumistaso pk-yritysten joukossa olisi korkeampi suuntaviivoista. komissio löytäessä olikin ongelma. Ainoa huolenaiheemme oli siis se, että halusimme todella huolehtia siitä, että näin ei viivästy tätä, tätä prosessia. Sen verran halusin vain sanoa siitä ja sitten pari kommenttia edustaja Schaldemosen puheenvuoron. Hän puhui siitä, miten tiedon anonymius otetaan huomioon. Tässä on kyse siitä, miten määritellään muu kuin henkilötieto. Me haluamme, että tämä toimii myös tulevaisuudessa. Ja silloin tieto, josta on nyt tehtyä anonyymiä, niin ehkä tulevaisuudessa keinoäly tai muiden välineiden kautta – tieto voidaan palauttaa muotoilussa, se ei enää ole anonyymiä, mutta silloin on kyse siis henkilötiedosta, kun se ei ole enää anonymisoitua tietoa. Sekä tässä asetuksessa että yleisestä tietosuoja-asetuksessa puhutaan tiedon vapaasta liikkuvuudesta. Yritysten osalta tarvitaan ennen kaikkea yksinkertaiset säännöt, jotka koskevat henkilötietoja tai muuta kuin henkilötietoa tai kokonaisuuksia, jossa on kahdenlaista tietoa. Tiedon pitää voida verrata vapaasti Euroopan unionin alueella. Me pidämme erittäin hyvänä sitä, että tämä valiokunta on tehnyt tiukasti töitä tämän prosessin nopeuttamiseksi. Ja kuten edustaja Rantvaa sanoi, olisi mahdollista vielä jopa nopeuttaa tätä prosessia. Se olisi meille mieluisaa. Sopimusvapaus on asia, jota täysin tuemme. Se koskee sekä yrityksiä että julkishallintoa. Tämä on valinnan vapauteen liittyvä asetus. Haluamme sekä eurooppalaisten yritysten että julkishallinnon millä tahansa hyvänsä nauttivan vapautta vapaata, valinnanvapautta. Eli valita esimerkiksi missä säilytyspaikassa säilyttävät näitä tietoja. Ja sitten tietojen siirtämisestä vielä viimeinen kommenttini. Edustaja Reda puhui velvoitteesta. Me näkisimme, että Euroopan yritykset kyllä kilpailevat kovasti ja taistelevat, jotta he saisivat paikan pilvipalvelun markkinoilla. Siksi he tarvitsevat tässä tukea. Me olemme puhuneet pienempien toimijoiden kanssa, jotka pelkäävät sitä, että he eivät pysty kilpailemaan kansainvälisesti. Joten meidän tulee huolehtia siitä, että saadaan luotua kunnolliset eurooppalaiset puitteet. Käytännössä noista on myös tietosuoja-alalla kokemusta ja siellä oli vähän ongelmia tämän kanssa pitkän aikaa, että nyt todella haluamme huolehtia siitä, että ollaan liikkeelle, mutta tämän lyhyen aikaa komissio on jo lähtenyt puhumaan sidosryhmien kanssa, tämän alan kanssa, sekä käyttäjien että palvelun tarjoajien kanssa. Ja suhtaudumme todella luottavaisesti siihen, että käytännössä säännöt saadaan aikaiseksi lyhyessä ajassa. Joten lopuksi kiittäisin vielä valiokuntaa. Kiitos oikein paljon tästä mietinnöstä. Me suhtaudumme todella luottavaisesti siihen, että tässä kysymyksessä voidaan edetä hyvin nopeasti Odotamme mielenkiinnolla valiokunnan lopullista mietintöä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja nyt puheenvuoronsa uudestaan esittelijä Karatsa uh, Kiitoksia oikein paljon. Olen hyvin kiitollinen äh, iloinen siitä tuesta, jota on kaikilta teiltä saanut. Haluan kiittää komissiota, koska vastasitte moniin kollegojen huolenaiheeni. Ilmeisesti ymmärsitte kollegat, että monet asiat, jotka olen tekstiin laittanut, olevat asiat, jotka olisivat voineet olla kompromissitarkistusten tulos. Tein sen prosessin nopeuttaakseni ja olen iloinen, että huomasitte sen yksittäisistä kysymyksistä. Nämä sekatietokannat on aivan selvää, että emme voi muuttaa yleistä tietosuoja-asetusta lainsäädännöllemme, joten henkilötieto on suojattu ihan sama, mitä teemme tällä asetuksella niin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedot ovat suojattu. Miksi tarkoitan, että tämän asetuksen pitäisi koskea kaikkia näitä molempia tietotyyppejä sijoittavia tietokokonaisuuksia, koska me emme pysty rajoittamaan yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaa. Se tulee toimimaan kaikkialla Euroopassa. Saman aikaan emme pysty kuitenkaan vaatimaan PK-yrityksiä soveltamaan yleistä tietosuoja-asetusta muuhun kuin henkilötietoon, erityisesti kuin muu kuin henkilötieto on suuri osa tätä kasvavaa harmaata aluetta ja henkilötiedot ovat hyvin pieni osa. Kyse on hallinnollista tiedoista kaikilla kunnioituksella noita tietoja kohtaan. Ja jos puhun Ferrarista ja muusta, niin Euroopassa on paljon erinomaisia autoja. Voitte valita sen, minkä haluatte, mutta se, mitä minä tarkoitan sillä, että tämä asetus muuttaa kaiken, on se, että me pystymme hajottamaan ja jumittamaan, kuten voimme tehdä yksityisyyden suoja-asetuksen suhteen. Eli jos onnistumme tässä niin se yksin ei ehkä ratkaise kaikkea, mutta muiden tärkeiden säädösten kanssa se on todella tärkeä tekijä innovaatiolle Euroopassa. Jos tämä menee väärin, niin silloin haittaamme kasvua, työllisyyttä ja innovaatiota Euroopassa ja Kiina voittaa joten pystymme todella tekemään paljon haittaa. Sitten julkinen turvallisuus, se miten kuvailit tätä Kristella, olemme täysin samaa mieltä. Mitään väärinkäsitystä ei ole. Kiitos tarkistusta 24, arvostan sitä kovasti. Sitten käytännössäännöistä voin vastata sekä sinulle että Julialle yhdessä. Äh, me aina vaadimme, että komissio tekisi parempaa säännöksiä, paremmaa vaikutusten analyysiä, enemmän analyysiä. Nyt kun eh, ovat todella tehneet sen hyvin eh, ehm, tarkalla tavalla, olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kunnioittaa tätä tulosta, kun työ on tehty kunnolla asiantuntijoiden toimesta. On laajalti todistusaineistoa muilta aloilta Euroopan unionissa käytämme käytännesääntöjä, esimerkiksi energiatehokkuuden parhaat käytänteet tietokeskuksia varten. Ja minulle on sanottu, että se toimii hyvin. Ei ole niin, että automaattisesti yleisen tietosuoja-asetuksen pitäisi olla mallina kaikelle lainsäädännölle Euroopassa on muitakin säädöksiä, joita voidaan käyttää malleina. Yleinen tietosuoja-asetus on erilainen ja se kattaa eri tietoja, joten en ole sitä mieltä, että sen pitäisi automaattisesti olla malli. Ja haluaisin myös sanoa, että todella yritin ottaa huomioon Julia huolenaiheesi kahdella tavalla. Ensinnäkin lisäsin, että komission pitäisi valvoa tätä käytännön sääntöprosessia. Minä lisäsin tähän valvoa, eh, eli komission täytyy tarkistaa, että asiat hoidetaan yhteisläätäjän tarkoittaman hengen mukaan. Ja sitten tämä uudelleen tarkasteluprosessi vastaa moniin huolenaiheisiisi, koska käytännön säännöt eivät ole edes päättyneet, kun aloitamme jo niiden arvioinnin, joten yhteislainsäätäjällä on todella laajat toimivaltuudet puuttua, jos olemme sitä mieltä, että tämä sääntöprosessi ei mene oikeaan suuntaan joten tämä on mielestäni kaikkein tehokkain tapa toimia. Se varmasti vie todella paljon aikaa, paljon, paljon enemmän aikaa saada aikaan tarkkaa lainsäädäntöä ja uskon, että meillä on vähemmän asiantuntemusta tässä asiassa kuin sidosryhmillä, mutta toivottavasti arvostat tätä valvontaa ja tarkennuksia uudelleen tarkasteluprosessissa. Sitten tietojen anonyysoimin poistaminen. Olen samaa mieltä kanssasi. En usko, että mitään asialle täytyy tehdä koska ei nyt pidä ratkaista ongelmaa ennen kuin se on edes syntynyt. Ollaan kestäviä tulevaisuuden kannalta. Ja Julia, ennen kuin lähdet, halusin kiittää sinua tästä yhdestä digitaalisesta gatewaysta. En voi laittaa tänne vaatimusta asiasta, jota ei ole olemassa, mutta sinun neuvottelusi päättyvät nopeasti niin, että voimme lisätä tämän tekstiin ennen kolmikantaneuvottelujen päättymistä. Kiitoksia. Kiitän myös ECR Daniel Daltonia hänen tuestaan. Ja ei minulla ole mitään ongelmia Diitan mainitsemin asioiden suhteen, artikla 4, artikla 6, yhteen toimivuus, että suuntaviivojen pitää olla selkeämmät. Asetukseen laitamme, että suuntaviivat on laadittava ennen hyväksyntää, joten toivomme, että tämä ei sitten lykkää prosessia. Ja eh, puheenjohtaja, todella odotan kovasti tarkistuksia, mutta pyydän kollegat tämän tarkoituksena on antaa oikeudellista varmuutta, yksinkertaisia sääntöjä, selkeitä määritelmiä, joita voidaan soveltaa oikeassa elämässä. Joten yritetään työskennellä tavalla, että meillä on vahva mandaatti neuvotella neuvoston kanssa, eikä vesitetä tätä tekstiä liikaa vaikka teillä on tietenkin legitiimi oikeus tehdä tarkistuksia. Pyydän, että yritetään tehdä teksti, joka on tiivis ja toimiva. Kiitoksia. Anna Maria. Kiitos oikein paljon, Anna Maria. Määräaika tarkistusten jättämiselle on nyt 87. päivä, ei 26. päivä maaliskuuta. Ja näin voimme päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn ja tähän päättyy myös kokouksemme. Seuraava kokouksemme on 23. 24. päivä huhtikuuta. Päätän kokouksen tähän. Kiitos oikein paljon kaikille osallistumisesta. Kiitos sihteeristölle. Kiitos tulkeille. Mukavaa päivää. Kiitos.